Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Jos sopii, aloitamme iltapäivän valiokunnan kokouksen. Oikealla puolellani meillä on henkilökunta. Olemme iloisia, että Viki viime viikolla ilmoitti meille siitä, että hän viikon sisällä palaisi ikävän tapaturman jälkeen hän on kuitenkin hyvin liikuttunut niistä myötätunnon osoituksista, joita hänelle on välitetty. Lähetin pienen kortin hänelle ja siinä oli monien allekirjoitus alla. Tässä tarinassa on vain yksi opetus. Aina on oltava varovainen, kun on liikenteessä ja kun kulkee moottoripyörällä, vaikkakin on aivan oikeassa paikassa ja jos toinen on väärässä, niin silti voi joutua uhriksi. Eli olkaamme kaikki varovaisia tien päällä. Ehdotan, että käynnistämme valiokunnan kokouksen. Nyt kun tärkeät asiat on sanottu, voimme siirtyä muihin asioihin. Onko jollakin kommentoitava esityslistan osalta? Jollei ole, niin esityslista tähän kokoukseen on hyväksytty. Muistutan, että kokous välitetään internetin välityksellä suorana lähetyksenä. Kerron myös, että pöytäkirja kokouksestamme 27. huhtikuuta 2016 on niin ikään jaettu. Jos teille sopii, niin katsomme, että pöytäkirja hyväksytty. Sopiiko tämä? Oikein hyvä lähdemme käsittelemään sitten kolmikantaneuvotteluja. Annan puheenvuoron Andreas Schwabille. Hän taitaa olla ainoa henkiin jäänyt esittelijöistä ja varjoesittelijöistä, jotka tätä tekstiä ovat työstäneet. Varjoesittelijät eivät ole hänen, hänen sanojansa enää kiistämässä täällä. Mitä Andreas Schwab voisi sanoa kolmikannasta aiheena lääkinnälliset laitteet ja in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetut laitteet? Ähm, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Mielelläni kerron teille tästä enemmän, sillä kollega Nora Berra aloitti työn ja me olemme jatkaneet hänen tekemästään työstä tällä kaudella. Ja me olemme yhdessä, yhteensä kymmenen varjoesittelijä ja kymmenen kolmikantaneuvottelukokousta järjestänyt, joten tähän kyllä meni aika lailla aikaa tämän asiakokonaisuuden työstämiseen. Mutta juuri siitäpä syystä olenkin iloinen voidessani sanoa, että yhtäältä voin puhua täällä varjoesittelijöidenkin puolesta. Tyytyväinen olen siihen, että 25. toukokuuta komission ja neuvoston kanssa pääsimme kolmikantaneuvotteluissa neuvotteluissa ratkaisuun. Kun puhutaan lääkinnällisistä laitteista in vitro-tekniikkaan ja että sillä saralla muutetaan säädösmuotoa, niin se ei ole mikään ihan pieni juttu. Puitteet muuttuvat aika lailla – Eli kyse on lääkinnällisistä laitteista, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetusta lääkinnällisistä laitteista, ja ei ole mikään yllätys, että jäsenvaltiot, komissio ja parlamentti joutuivat aika lailla vääntämään kättä. Tehän tiedät, arvon kollega Hosfo, viime kaudella, kun asiasta neuvoteltiin, niin varsinkin teidän kotimaastanne teidän kotimaassanne syntynyt rintaimplantaatteihin liittyvä skandaali ikään kuin käynnisti tämän koko prosessin. Ja rikkomukset eivät korjaannu sillä, että laaditaan uutta lainsäädäntöä, vaan jos valmistajat tuottavat lääkinnälliset, lääkinnällisiä laitteita ja tuotteita eivätkä noudata määräyksiä, niin heihin voidaan soveltaa vain ja ainoastaan rikosoikeudellisia menetelmiä. Ja me olemme olimme jo aikanaan sitä mieltä, että kansalliset toimivaltaiset yksiköt, heillä pitää olla mahdollisuus puuttua tilanteeseen ja ryhtyä vastatoimenpiteisiin, mikäli yritykset tuovat markkinoille laittomia tuotteita, vaarallisia tuotteita. Ja olenkin iloinen siitä, että markkinavalvonta kysymykset ovat nyt paremmissa kuosissa, sillä tuottajien valvonta, varsinkin suuren riskin tuotteiden valmistajien puolella on parantunut, mutta tämä onnustaa, onnistuu vain ainoastaan siinä tapauksessa, että kansalliset valvontaviranomaiset toimivat todellakin siten, kuten unionin tasolla on päätetty. Eli nämä nimetyt viranomaiset, heitä täytyy vahvistaa ja heidän pitää olla kykeneviä arvioimaan näitä lääkinnällisiä tuotteita. Ja se taas tarkoittaa sitä, ettei kaikkia lääkinnällisiä tuotteita ja laitteita voida arvioida kaikissa jäsenvaltioissa. Ja toivoisinkin, että tästä syystä jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä päättäen siitä, kuka vastaa mistäkin painopistealueesta. Näin todellakin saadaan 28 nimetystä elimestä muodostettua todellista lisäarvoa, sellaista lisäarvoa, jota aikanaan skandaali synnyttyä ei ollut vielä tarjolla. On olemassa tietenkin tuotteita, jotka saattavat aiheuttaa suuria riskejä ja niihin liittyvä valvontamekanismi, sitä on osittain kritisoitu, mutta se kuitenkin on tarkoittanut sitä, että kun puhutaan todella vaarallisista invasiivisista tuotteista, niin niiden suhteen tarvitaan jatkossa vielä tiukempia ja tarkempia tarkistuksia. Ennakkohyväksyntä, niin kuin aikanaan vaadittiin, sitä parlamentti silloin aikanaan ei hyväksynyt eikä nytkään hyväksynyt. Nythän meillä on olemassa implanta, eurooppalainen implanttipassi, sen avulla voidaan jäljittää sekä patilaan että lääkärin toimesta tämä alkuperä paljon helpommin. Ja mitä tulee työstettyihin lääkintä, lääkinnällisiin aineisiin, joita ei kaikissa jäsenvaltioissa ole tarjolla, niin sen suhteen päästiin kompromissin tielle, vaikkakin komissio ei ollut aivan täysin tyytyväinen saavutettuun tulokseen, sillä tällainen niin sanottu negatiivinen luottelo, eurooppalainen luettelo sellaisista tuotteista, joita ei saada työstää myöhemmässä vaiheessa, se tarkoittaa komissiolle tietenkin sellaista ongelmaa, että vain jälkijättöisesti komissio pystyy lisäämään luetteloon näitä tuotteita ja pahimmassa tapauksessa komissiota tullaan kritisoimaan siitä, että se on reagoinut aivan liian myöhään. Ja tästäpä syystä komissio olikin hiukan vastahakoinen tämän kompromissin hyväksymisen osalta, eli sen suhteen voidaanko tällainen negatiivinen luettelo hyväksyä laisinkaan. Tietääkseni komissio ei halua tätä hyväksyä, mutta toisaalta se ei halua olla kapulana rattaissa ja heikentää tätä sopimusta, joka on jo saavutettu. Joten uskonpa, että kolmikantaneuvottelut päättyvät kompromissiin, joka on vaatinut melkoisia myönnytyksiä kaikilta, mutta sitä kautta saadaan kuitenkin varmennettua, että innovoivat yritykset lääkintäalalla, lääkintäainealalla eivät joudu byrokratian rattaisiin, vaan todellakin voivat toimia toivotulla tavalla, joten voidaankin sanoa, että tässä on kyllä rakentavassa hengessä tehty tätä lainsäädäntötyötä ja minä tästä syystä toivonkin, että kollegat voivat hyväksyä tämän saavutetun kompromissituloksen. Kiitoksia. Kiitos edustaja Schwab. Me kaikki olemme ymmärtäneet, että tämä aihe on hyvin tärkeä ja myös hyvin arkaluontoinen aihe. Tällaisiin aiheisiin ei voi lähteä summanmutikassa. Olemme tyytyväisiä, että pikkuhiljaa sopimuksia, kompromisseja alkaa löytyä, vaikkakaan ne eivät tietenkään ole ihanteellisia, erityisesti kun ajatellaan sääntöjen noudattamista. Haluatko kollegat käyttää puheenvuoron, kommentoida, esittää kysymyksiä siitä, mitä Andreas meille välitti tietoina? Ei näyttäisi olevan puheenvuoropyyntöjä. Kiitän Andreas Schwabia tehdystä työstä. Se ei ole vielä aivan päätöksessä, vaikkakin tilanne on varsin tyydyttävä, siltä vaikuttaisi. Jos sopii, niin siirrymme seuraavaan kohtaan. Seuraava kohta on moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä ja markkinavalvonta. Kollega Daniel Dalton on tässä esittelijänä. Tänään iltapäivällä meillä on ohjelmassa näkemysten vaihto sidosryhmien kanssa. Meillä on paneeli. Paneelin osallistujat käyttävät puheenvuoron yksi toisensa jälkeen. Näin alkuun pyytäisin esittelijä Dolsonia esittelemään tämän aiheen lyhyesti. Nyt kun sidosryhmätkin ovat edustettuina. Daniel. Well, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. On hyvä, että vihdoin käymme keskustelua sidosryhmien kanssa, koska meillä ei ole ollut kovinkaan paljon aikaa mietinnön käsittelyyn. Ja me tarvitsemme todella lisää aikaa asian käsittelyyn. Tämä on tärkeä asia. on hankalaa, että tämä on nyt maanantaina ensimmäisenä tai ensimmäisten asioiden joukossa. Esityslistalla täällä ei ole vielä kovinkaan paljon väkeä paikalla. Toivottavasti vastaisuudessa ajatus on parempi. Odotan kuitenkin innolla sitä, mitä sidosryhmien edustajilla on sanottavana. Me olemme keskustelleet jo komission kanssa, mutta sidosryhmiltä emme ole kuulleet paljonkaan. Annan mieluummin heille puheenvuoron ja palaan asiaan mahdollisesti sitten heidän jälkeensä. Kiitos. Merci, Monsieur Dalton. Vous avez... Kiitos, edustaja Dalton. Olette molemmassa asiassa oikeassa. Ensinnäkin tekstejä täytyy käsitellä silloin, kun jäsenet ovat paikalla, mutta eihän se ole sihteeristön vikaa, jos jäsenet eivät ole aikataulussa täällä sen mukaisesti, miten työt on ohjelmoitu. Annamme välittömästi puheenvuoron sidosryhmien edustajille. Muistutan, että Puheaikaa itse kullekin on varattu kuusi minuuttia. Ensimmäisenä herra Alfred Cross saa puheenvuoron. Hän on ECAN, ACEAN edustaja. Kyseessä on ajoneuvovalmistajien kattojärjestö. Olkaa hyvä, herra Kloss. Thank you for being invited here to speak before the parliament. My name is Alfred Krull. Kiitos, että saan puheenvuoron. Olen tekninen johtaja aseassa ja vastaamme puiteasetuksesta. Puheaikaa on varsin vähän. Sen takia totean alkuun, että pidämme ehdotusta tervetulleena ja tavoitteita, joita komissio on tälle ilmoittanut, niin ikään olemme kokeneet ongelmia nykyisen järjestelyn osalta ja ne tulisi korjata. Teollisuuden kannalta keskeistä on, että uudet ehdotukset ovat kustannustehokkaita eivätkä luo ylimääräistä byrokratiaa. Ehdotus meidän mielestämme on myös mahdollisuus vähentää nykyjärjestelmän monimutkaisuutta. Samanaikaisesti voidaan vahvistaa myös sisämarkkinoita tyyppihyväksynnän osalta ja vaatimusten mukaisuuden osalta. Olemme identifioineet tiettyjä kriittisen tärkeitä seikkoja. Ne näkyvät kalvolta. Ensinnäkin tämä viiden vuoden voimassaolokausi todistusten osalta. Siitä voi tulla valtava taakka teollisuudelle ja tälle alalle ja myös viranomaisille. Tällainen tyyppihyväksyntä koostuu totta kai ajoneuvon tyyppihyväksynnästä ja myös koko järjestelmän hyväksynnästä. Näitä osuuksia tässä on lähestulkoon 400 äh, silloin, kun kyseessä on suuri äh, rekka, eikä tämä ole kovinkaan helppo järjestely. Ja toiseksi tyyppihyväksyntä markkinoiden valvonnan äh, rahoittaminen kansallisten maksujen kautta. Ongelma tässä on se, että on jäsenvaltioita, joita joilla on hyvin pieni tyyppihyväksyntä liiketoiminta, vain muutama tällainen per jäsenvaltiota ja per jäsenvaltio, ja kuitenkin markkinoiden valvonnan täytyisi toimia täydellä teholla. Muutama tyyppihyväksyntä olisi varsin raskas. Ja sitten unionissa tapahtuisi tällaista parhaan säätelyympäristön etsintää. Ja vielä yksi seikka on myös häiritseviä toimia, esimerkiksi myynnin keskeyttämistä ja silloin kun vaatimuksen mukaisuudessa on ongelmia. Tällaiset ongelmat voitaisiin yksinkertaisella hallinnollisella menettelyllä ratkaista. Johtopäätöksenä totean, että asia haluaa olla osa ratkaisua, ei suinkaan osa ongelmaa. Me olemme valmiita keskustelemaan ja tukemaan kaikkia rakentavia ehdotuksia. Me haluamme ehdottaa ratkaisuja siitä, miten voimme toimia niin, että uusia vaatimuksia ei ratkaisulla kierretä ja haluamme myös laittaa ratkaisuja siitä, miten voidaan rahoittaa markkinavalvontaa niin, että ei synny kuitenkaan minkäänlaista taloudellista riippuvuutta, joka johtaa epätasa-arvoisiin toimintaedellytyksiin markkinoille. Ja viimeiseksi olemme valmiita tekemään työtä kaikkien kriittisen tärkeiden kysymysten parissa Euroopan parlamentin ja kaikkien sidosryhmien kesken. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, herra Kloss. Nyt puheenvuoron välittömästi saa Gerhard Müller. Hän on äh, katsastusjärjestön, kansainvälisen katsastusjärjestön edustaja. Kyseessä on nimenomaan pakolliset katsastukset ajoneuvon osalta. Olkaa hyvä. Allez-y. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Hyvää puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tyyppihyväksynnän asiantuntijaryhmän johtajana siitä kertoisin teille tänään ensimmäisistä kannoistamme. Siitä olemme pitäneet komission ehdotusta hyvänä. On aivan oikein, että vastaisuudessa tyyppihyväksyntä tehdään ammattimaisesti meillä on joitakin kommentteja, jotka nyt seitsemällä kohdalla vedän yhteen. Ensinnäkin tarvitsemme Euroopan laajuisen yhtenäisen täytäntöönpanon lainsäädännöllemme. Meillä on tämä niin kutsuttu uusi lainsäädäntö, uudet lainsäädäntöpuitteet, tässä tehdään yhteistyötä kuluttajien, tuottajien ja valvovien tahojen välillä. Ja siksi ei ole sopivaa, että tekniset palvelut otetaan käyttöön tyyppihyväksyntätahojen toimesta. Myös tekniset palvelut pitää toteuttaa oikein. Tekniset komponentit, joita on tuhansia ja varaosia on tuhansia ajoneuvoissa. Ja ei ole hyvä, että kustannusrakenteet ovat eri maissa niin erilaisia. Tämä johtaa esimerkiksi byrokraattiseen taakkaan ja siksi olisi hyvä, että meillä olisi tällainen yhtäläinen kustannusmalli. Parempi olisi, että vaatimukset saataisiin ja riippumattomuutta vahvistettaisiin, että meillä olisi eurooppalaiset riippumattomat standardit, jotka olisivat hyvin yksityiskohtaisia, jota olisi tällainen checklist, josta sitten katso, voisi nähdä selkeästi, mitkä ovat teknisten palveluiden vähimmäisvaatimukset. Näin voidaan lisätä pätevyyttä eri toimijoilla. Sitten pitää selkeästi erottaa vastuu tahojen toimet. Tässä viittaamme myös kolmansiin osapuoliin. Meillä on tyyppihyväksyntätahot, tuottajat ja valvojat. Ja nämä kaikki kolme pitää selkeästi erottaa toisistaan. Ei niin kuin tällä hetkellä tehdään, että tyyppihyväksyntätaho on samalla myös tekninen palvelu. Sitten tarvitaan hyvin kattavaa markkinoiden valvontaa, joka kattaa koko ajoneuvon elinkaaren. Tämä ei koskisi vain tyyppihyväksyntää. Soveltamisala tulisi konkretisoida ja niin kutsuttu vaatimusten mukainen tuotanto ja in-service conformity pitäisi tehdä tällä tavalla. Ja sitten ajoneuvojen ohjelmistojen sitova testaus Erityisesti jos ajatellaan itse ohjautuvia autoja, itse, itseään ajavia autoja. On tiedettävä ohjelmista tarkemmin, voidaan välttää manipuloinnilta. Markkinavalvonnassa keskeinen asia on myös säännönmukainen ajoneuvon valvonta tyyppi hyväksynnässä – on jo ollut erilaisia vaatimuksia. Ja meidän pitää pystyä tekemään järkeviä valvontoja ja siksi aivan alusta lähtien tyyppihyväksynnässä pitää olla lukkoon löytyjä valvontan vaatimuksia, jotka liittyvät ympäristön ja turvallisuuteen. Lisäksi on katsottava, että tällaiset tarkistukset, joita tehdään miljoonittain, voidaan tehdä ilman, että auto lähdetään purkamaan osiin. Muuten tästä koituu aivan liialliset kustannukset kuluttajalle. Ja sitten niin kutsuttu koordinointifoorumi viimeisenä. Pitäisi varmistaa se, että tulevaisuudessa kaikkien toimijoiden kesken, tämä kattaisi siis myös tekniset palvelut, käytäisiin tietojenvaihtoa ja lähdetään toimiin, mikäli teknisten palveluiden yksittäiset toimijat eivät toimisi oikein. Kaiken, kaiken kaikkiaan on tärkeää, että me harmonisoimme teknisiä palveluita Euroopalla, Euroopassa, nostamme niiden tasoa, vaikka tästä koituisikin sitten sellainen tilanne, että kaikki toimijat eivät pysty enää toimimaan. Ajoneuvojen ohjelmistojen valvonta ja sitten nämä säännönmukaiset tarkistukset ovat myös keskeisessä osassa. Kiitos. Merci beaucoup. Oui, on voit bien. Kiitos. Me havaitsemme myös uutisista, että tämä kysymys on hyvin strateginen luonteeltaan. Me jatkamme nyt kuulemalla asiantuntijoita autoteollisuuden alalta. Annan nyt puheenvuoron Jakob Bankskoodille. Hän on pääjohtajana Autoliitossa. Käsittäisin, että tämä järjestö kattaa koko alan. Annan teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, arvon kollegat ja hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää teitä kutsusta tähän kokoukseen. Minä vastaan FIAssa mobiliteettikysymyksistä Euroopassa, lähi Afrikassa ja puhun täällä 75 autoliiton nimissä. Yli 70 miljoonaa jäsentä meillä on riveissä kuluttajilla on oikeus saada tuotteistaan paikkansa pitäviä tuo tietoja, mutta me tiedämme, että näitä luotettavia tietoja ei ole aina ollut tarjolla. Me tiedämme, että kestävä kehitys on yhteiskunnalle tärkeä asia ja liikkuvuudella on tässä yhteydessä keskeinen rooli. Miten säädösteksin muutos saattaa parantaa tilannetta? Se voisi parantaa tyyppihyvyksiltä järjestelmää ja johtaa siihen, että markkinavalvonta tehostuu. Mitä tulee tyyppihyväksyntäjärjestelmään, niin se luo pohjan vähimmäistasolle. Näin varmistetaan muun muassa, että kyse on rajat ylittävästä toiminnasta. Tähän asti liikenneturvallisuus on parantunut, mutta ympäristönäkökohdat ovat jääneet aika lailla taka-alalle. Kokemuksesta voimme sanoa, että valmistajien ja tyypihyväksyntä ja testausjärjestöjen välinen linkki voi johtaa vääristyneeseen tilanteeseen. Mutta meidän täytyy muuttaa ehdotusta siten, että tehokkuus vahvistuu ja kustannukset alenevat. Sakkojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön, niin sitä pidämme hyvänä ratkaisumallina. Näin voimme varmistaa, että kuluttaja voidaan suojella siltä, että heille tarjotaan vääriä tietoja ostamistaan tuotteista. Tiedon saanti muun maassa ajoneuvojen tilaan liittyen on tärkeä asia. Nämä tiedot ovat olleet aika lailla rajallisesti käytettävissä, mutta jos ne ovat laajemmin käytettävissä, niin silloin voidaan varmistaa, että kuluttajatkin hyötyvät. Ja kun puhutaan markkinavalvonnasta, niin olemme tietoisia siitä, että kunhan ajoneuvot ovat markkinoilla, niin niitä pitää testata useammin. Me olemme aktiivisesti olleet mukana ajoneuvojen turvallisuus- ja ympäristötestausten saralla. Me toivoisimme, että fyysisiä testauksia toteutetaan jäsenvaltioiden ja unionin toimesta. Tähän liittyviä tarpeellisia tietoja pitää antaa kolmansille osapuolille käyttöön maksutta ja mahdollisimman pikaisesti. Ja riippumattomien tahojen pitää toteuttaa nämä testit ja niiden pitäisi antaa tiedot tarvittaessa lain säätäjille käyttöön. Kuluttajilla on oikeus saada avoimessa hengessä näitä tietoja käyttöönsä. Ja lopuksi haluaisin ottaa esille vielä yhden asian ajoneuvot ovat siirtymässä nopeasti verkottuneeseen maailmaan ja itseohjautuvuuteen ja nykyinen, nykyisen järjestelmän pitäisi varmistaa, että korjaus- ja huoltopalvelut ovat kaikkien käytettävissä ja että tässä huomioidaan tämä uusi aja, aikakausi. Eli meidän täytyy saada käyttöön uusi puitteisto, joka hyödyttää sekä kuluttajia, valmistajia että samalla vaalitaan myöskin tietoisia kysymyksiä. On varmistettava, että vaatimusten mukaisuuteen liittyvät määräykset astuisivat voimaan mahdollisimman pikaisesti. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos. Vielä kaksi asiantuntijaa on vuorossa, kaksi naista. Nyt puheenvuoron saa Silvia Kötset. Hän on Afkarin edustaja. Kyse on autokorjaamoista ja niiden toimintavapaudesta. Tässä oikeastaan teidän otsikon kautta jo käy ilmi se, mitä mieltä tästä aiheesta olette. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, Kiitos siitä, että saa mahdollisuuden esitellä kantamme. asetus luonnoksen, monet ulottuvuudet meidän mielestämme keskittyvät korjaus- ja huoltotietoihin. Afkar, aivan niin kuin kalvolta näette, puoltaa auton huollon ja korjauksen vapautta. Järjestö on luotu vuonna 1997. Siinä on edustettuna lukuisat autoalan toimijat, testivalmistajat, varaosa, tukkurit, huolto- ja korjaustoiminnan itsenäiset toimijat. Tarkoitus on edistää tehokasta kilpailua markkinoilla silloin, kun kyse on varaosista, testivälineistä, huollosta ja korjauksesta, niin että saadaan oikeudenmukaista, reilua pääsyä myös teknisiin tietoihin. Tämä ala työllistää suoraan 3,5 miljoonaa ihmistä yli 500 000 yrityksessä. Kyseessä ovat ennen kaikkea pk-yritykset. Ne ovat osa autoteollisuutta. Ne tarjoavat kilpailukykyisiä korjaus- ja huoltopalveluja 285 miljoonalle kuluttajalle autoalalla tyyppihyväksyntä luonnos pyrkii konsolidoimaan olemassa olevat määräykset niin sanotusta RMI-järjestelystä. Euro 5 henkilöautojen ja euro 6 työajoneuvojen osalta. Ensimmäisenä huomiona toteamme, että tässä ehdotuksessa on selkeitä puutteita. Ensinnäkin viittaus OPD-liittimen on selkeä puute. Kyseessä on viestintäväline eh, autosta ja autoon, ja näin ollen tällainen standardoitu tietoyhteys täytyy olla olemassa. Toisena esimerkkinä uudelleen ohjelmointistandardit henkilöautojen osalta eh, vaativat eh, ohjelmiston päivitystä, ja tämäkin on selkeä puute. Tarvitsemme samanlaisen järjestelmän myös työajonojen osalta. Sen takia Haluamme, että lainasäätiö löytäisi asianmukaisen tavan sisällyttää nämä ja muut puuttuvat osat tähän päätöksentekoprosessiin. Sen lisäksi, että puutteet korjataan, katsomme, että tarvitaan tiettyjä parannuksia tässä vaiheessa, jotta nykyinen järjestely teknisen tiedon saatavuuden osalta on vankemmalla pohjalla ja on myös käytännöllisempi. Nykylainsäädäntö on nyt 10 vuotta vanhaa ja se tarvitsee kiireellistä päivitystä, jotta se on tarkoituksenmukainen. Komissio on tehnyt kattavan tutkimuksen nykyjärjestelmän toiminnasta, niin sanotun Ricardo-raportin, ja se julkaistiin vuoden 2014 lopussa. Raportissa tunnistettiin aika monta rakenteellista puutetta ja täytäntöönpano-ongelmaa. Se osoitti, että koko ala kärsii tietyistä esteistä, joita ajoneuvovalmistajat asettavat teknisen tiedon saatavuudelle. Tämä ongelmalista sai sitten jatkoa konkreettisten suositusten kautta nimenomaan tähän tyyppihyväksyntäasetukseen. Seurantatoimet Rikardon tutkimuksille eivät ole vielä tulleet viestitetyiksi neuvostolle ja parlamentille. Me edistämme sitä, että parannuksia tulisi tehdä nyt, jotta porsan reijät voidaan kuroa umpeen. Ne ovat johtaneet nykyisessä järjestelmässä tehottomuuteen. Täytyisi varmistaa se, että diagnostinen testi, laitteisto olisi saatavilla. Nykyinen lainsäädäntö määrää, että on saatavilla oltava validointia Tätä tarvitaan varmistamaan se, että auton standardoiteen viestintää protokollien kanssa voidaan viestiä. Ricardo mietinnön raportin mukaisesti jotkut ajoneuvovalmistajat eivät kerta kaikkiaan vain vastaa validointipyyntöihin, käyttävät kalliita hintoja esteenä tälle toiminnalle. Sen takia tarvitsemme selkeytystä siitä, että auton valmistajat valmistajien on vastattava kuuden kuukauden sisällä ja tällainen laitteisto on annettava kaikkien käyttöön. Korjaus- ja huoltoinformaatiosäännöt laadittiin vuonna 2006. Nyt äh, tarvitsemme päivitystä tähän niin, että tietoja voidaan käsitellä myös sähköisessä muodossa. Nykyiset nettisivut on ohjelmoitu sellaiseen muotoon, että monet toimijat eivät voi niitä hyödyntää. Tässä ei noudateta asetuksen pyrkimystä. Haluaisimme pyytää parlamenttia äh, vahvistamaan verifiointi- ja täytäntöönpanojärjestelmää niin, että esimerkiksi valitusten tekeminen helpottuisi. Nykyinen järjestelmä on hyvin raskas PK-yrityksille. Kun ajatellaan vaikkapa italialaista tai alankomaalaista toimijaa, joka käsittelee Suomesta tai Bulgariasta tullutta valitusta silloin, kun tyyppihyväksyntä on myönnetty. Nämä menettelyt ovat niin vaikeita, että niihin ei hevin ryhdytä. Sen takia suosittelemmekin, että kaikille itsenäisille toimijoille tulisi olla mahdollista kääntyä suoraan oman kansallisen tyyppihyväksyntäviranomaisen puoleen ja tätä kautta voidaan olla yhteydessä sitten koko tyyppihyväksynnän myöntäneeseen tahoon ja pyytää tutkimusta. Nämä ovat vain tiettyjä kommentteja, joita meillä olisi enemminkin esitettävänä. AFKA pyytää parlamenttia puolustamaan pk-yrityksiä ja kuluttajia ajoneuvoalalla – jos puututaan rakenteellisiin puutteisiin, niihin ongelmiin, joita nykyjärjestelmä tuo mukanaan, näin saisimme tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet. Asiaa ei saa kuitenkaan sekoittaa digitaalisten tietojen käyttöön saamiseen. Parlamentti on ekoasetukseen sisällyttänyt yhteen toiminnallisuusprotokollan, joka on erillinen hanke, siis e-call-järjestelmä. Olimme ymmärtäneet, että tämän käsittely alkaisi kesäkuussa, joka voisi toimia perustana kattavammalle tarkistukselle, kun kyse on digitaalisesta aikakaudesta. Tällä välin me tarvitsemme etenemissuunnitelman jo nyt, jotta nykyjärjestelmän analogisen kauden ongelmiin voidaan puuttua. Kiitos. Kiitos. Teidän puheenvuoronne oli hyvin energinen ja selkeä. Ja nyt tämä kierros päätetään kuuntelemalla Silvia Maurerin puheenvuoroa. Hän edustaa kuluttajajärjestöjen kattojärjestöä ja hän nimenomaan vastaa turvallisuudesta ja kestävyydestä. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää IMKO-valiokuntaa siitä, että olette kutsuneet meidät tänne kertomaan kuluttajien näkökulmasta tätä asiaa. Me edustamme 42 järjestöä reilusta 30 maasta ja yhteisenä hankkeena meillä on se, että jäsenemme haluavat nähdä todellisia toimia sen suhteen, miten ajoneuvoja valvotaan, miten jatkossa tyyppihyväksyntä toteutetaan, sillä me olemme havainneet muun muassa dieselskandaalin yhteydessä monia puutteita ja me olemme huolissamme siitä, että kuluttajien oikeudet ja etuudet eivät tule huomioitua kaikkien laitevalmistajien toimesta. Ja tämä on melkoinen kansanterveydellinen ongelma, jos päästöt ovat liian korkeat, mutta yhtä lailla se keventää kukkaroa aika lailla paljon, jos ajoneuvon käytöstä syntyikin oletettua korkeampia kustannuksia. Ja tästäpä syystä Altro Consumo Italiasta on aloittanut vuonna 2015 joukkokanteen varmistaakseen, että kahden ajoneuvomallin ostajat saavat rahansa takaisin. Tälläkin on taloudellisia vaikutuksia siis. Kuten olemme täällä jo kuulleet, niin Parlamentissakin on ilmoitettu, että keskusteluun on varattava enemmän aikaa. Me ymmärrämme tämän kyllä oikein hyvin, ja asia on todellakin käsiteltävä juurta jaksain. Mutta saanen tässä yhteydessä vedota kaikkiin, että meidän on päästävä eteenpäin, saatava tälle asialle näkyvyyttä, sillä uskon vakaasti, että tällä hetkellä monet kansalaiset epäilevät sitä, että mikäköhän lisäarvo Eurooppa on heidän näkökulmastaan katsottuna. Ja jos me täs, tähän panostamme tähän asiaan, niin sillä saadaan kyllä hyvin nopeasti näkyvyyttä ja osoittaa, että EUn kautta saadaan puutteita karsitua. aivan hiljattain meidän kantoihin liittyvä asiakirja ja suositukset sisältävä asiakirja on julkaistu ja niihin liittyen ihan muutama huomio. Me uskomme, että komissio on laatinut hyvän ehdotuksen, se on aimo harppaus oikeaan suuntaan, mutta jotta kuluttajien luottamus autoalaan paranisi, niin toivoisimme, että tähän parlamenttiin, tähän ehdotukseen parlamentti lisäsi muutaman ehdotuksen ja vaatimuksen. Tärkeimpänä pidän sitä, että vaatimusten toteutetaan sattumanvaraisesti, kun ajoneuvot ovat jo käy, reaalikäytössä. Ja sitten pitäisi puuttua kan, ajoneuvon valmistajien, kansallisten viranomaisten ja katsastuslaitosten välisiin suhteisiin, niin kuin täällä on jo sanottukin. Me uskomme, että vain astaan toimiva kokonaisuus, eli ajoneuvoja on reaaliaikaisesti testattava. Vain sitä kautta voidaan varmistaa, että kuluttajat luottavat ostamiinsa autoihin ja lainsäädäntötekstissä pitäisi ilmoittaa tietty vähimmäismäärän ajoneuvoista, jotka on niiden lanseerauksen jälkeen otettava uudemman kerran testauksen kohteeksi. Olemme panneet merkille, että eturistiriitoja on päässyt syntymään nykyisessä tyyppihyväksytä järjestelmässä. Ja nyt kun tekstiä voidaan lähteä muokkaamaan, niin nämäkin puutteet voidaan korjata. Kaikki tekniset tarkastukset pitää toteuttaa riippumattomasti ajoneuvovalmistajista, alihankkijoista, ja nämä testaukset on toteutettava riippumattomissa laboratorioissa. Meidän suosituksemme on myöskin se, että katsastusviranomaisten ei pitäisi saada minkälaista suoraa tukea valmistajilta, eikä valmistajien pitäisi pystyä valitsemaan nämä testauslaitokset. Tämä on suositus, joka hiukan poikkeaa siitä, mitä täällä tänään on jo sanottu. Meidän mielestämme erittäin tärkeänä asiana on se, että sanktiot on määritelty selkeästi ja että niitä sovelletaan kaikkiin rikkomuksiin, myöskin sellaisiin, jotka liittyvät muun muassa ajoneuvon polttoainekulutukseen. Eli jos kulutus ei ole samanlainen reaalimaailmassa kuin testien mukaan. Ja lisäksi on sanottava, että näiden huijauslaitteiden, jos huijausohjelmistojen käyttö on kiellettyä. Tältä osin tekstiä on vielä tarkennettava ja vahvistettava. Yleisesti ottaen on erittäin tärkeää vaalia avoimuutta tyyppihyväksyntäprosessin aikana ja varmistaa, että EU- ja jäsenvaltion viranomaiset ovat vahvistetusti vastuussa toimissa. Tällä hetkellä on aika lailla vaikea saada tietoa käyttöön ja saada tietoa siitä, ketkä vastaavat mistäkin toimista. Jos katsotaan tätä dieselskandaalia, niin joskus ei oikeastaan saa, voi saada tietoa siitä, että miksi takaisin kutsuntaa järjestelmä on jossain maassa pakollinen, toisissa taas ei, joten me peräänkuulutamme johdonmukaista toimintaa EUn tasolla. Eli tämän tyyppisiin jo epäjohdonmukaisuuksiin saataisiin sitten selkeä ratkaisu. Keskustelut ovat usein osoittaneet, että nämä asiat liittyvät myöskin kansanterveyteen, mutta sanottakoon, että myöskin motoristit kärsivät suurista päästöistä, sillä osa pakokaasupäästöistä ajautuvat myöskin ajoneuvon sisään eli hengitysilmaan, joten kyllä tässä pitää huomioida myöskin kuluttajien intressit. Ja sanottakoon vielä sen verran, että me olemme tyytyväisiä komission tekemään ehdotukseen EU-tason foorumin perustamiseksi tiedonvaihdon helpottamiseksi ja olisi hienoa, jos varmistetaan, että myöskin kuluttajajärjestöt voisivat olla mukana tässä prosessissa, sillä mehän testaamme näitä ajoneuvoja laboratorioissa ja me olemme havainneet puutteita ja näistä puutteista haluaisimme kertoa tällaisessa foorumissa. Oikein paljon kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos. Nyt olemme kuulleet riittää vierastamme, sidosryhmien edustajia. Annetaanko nyt puheenvuoro varjoesittelijöille? Näen, että edustaja Stefanek on jo valmis käyttämään puheenvuoro. Eikö? No hyvä. Entä Kristel Saldemose? Hän on ST-ryhmän varjoesittelijä. Onko teillä kommentoitavaa? Jos ette halua, niin eipä siinä mitään. Kyllä sekin sopii. Tässä on nyt kolme varjoa edessäni. Kenties Stefanek haluaa hetken kuluttua sitten käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä, Kristel Saldemose. Tack för det. vi har så tid, går fra, vi... Kiitos. Aikaa ei tänään ole kovinkaan paljon. Ehkäpä myöhemmin sitten voimme käydä syvällisempää keskustelua tästä ehdotuksesta. Mutta ST-ryhmän puolesta toteaisin, että meistä komission ehdotus on hyvä pohja lähteä parantamaan tyyppihyväksyntäjärjestelmämme. Ja tarvetta parannuksille kyllä on. Me, meidän tulisi keskittyä siihen, että voimme lisätä luottamusta kuluttajien kansalaisten keskuudessa turvallisuuteen liittyen. Ja myös tulisi tätä reilu kilpailutilanne yrityksille ajoneuvojen tuottajille, varaosien tuottajille. Ja meistä on tärkeämpää tarkastella lähemmin myös eri tilanteita, esimerkiksi tietoja, tiedon saatavuutta autoissa ja tietoihin liittyvää avoimuutta. Ja kustannusrakenne on toinen asia, jota on tarkasteltava. Tämä tuli jo puheessa esille. Ja tässä ehdotetaan oikeanlaista mallia. Olisi tärkeää katsoa myös tarkemmin sellaista järjestelmää, jossa järjestelmän eri osaset tietävät tarkkaan, mitä niiden pitää tehdä, ei pelkästään tyyppihyväksyntä prosessissa, vaan esimerkiksi ympäristövirastossa ja kaikilla muualla järjestelmän eri osissa. Meidän tulee välttyä uusilta skandaaleilta, kuten Dieselgateilta. On katsottava tarkkaan myös sitä, mikä on laillista, mikä taas laitonta, kun katsotaan manipulointia, jotta tyyppihyväksyntä voidaan saada. Ja sitten vielä pari sanaa aikataulusta, nyt kun sain puheenvuoron. Ja totta kai olen yhtä mieltä siitä, että meidän tulisi tässä hyvin nopeasti lähteä täytäntöön panemaan uutta tyyppihyväksyntäjärjestelmää. Meidän pitää tässä kuitenkin toimia hyvin. Skandaaleja on syntynyt ja siksi on välttämätöntä todella käyttää kylliksi aikaa siihen, että tutkitaan mitä ongelmia ja mitä virheitä aikaisemmin tehtiin ja miksi kukaan ei ollut Euroopassa havainnut tätä dieselongelmaa, miksi tämä havaittiin Yhdysvalloissa. Eli nyt on todella syytä nopeuttaa toimintaa, mutta kuitenkin niin, että otetaan vaarin vanhoista skandaaleista ja kaikesta siitä, mitä tänä tarkasteluaikana on tapahtunut. Odotan innolla yhteistyötä kanssanne. Varmasti saamme aikaan järjestelmän, joka on hyväksi kuluttajille, mutta myös yrityksille. Kiitoksia kovasti. Oui, je rappelle Madame Muistutan, että tietyt kysymykset, jotka tässä nousivat esille, olivat mukana myös parlamentin tutkimuksessa, tutkimusvaliokunnan yhteydessä. Vaikkakin itse kukin käsittelee näitä tietoja, niin Täytyy muistaa tämäkin ulottuvuus. En tiedä, haluaako edustaja Stefanek käyttää puheenvuoron vai Anders Schwabko? <clears throat> ich möchte gerne ebenfalls... kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluan alkuun kiittää esittelijää ja var- vierailijoitamme tämänpäiväisestä keskustelusta. Hienoa kuulla sidosryhmien selkeät kannat. Olen kollega Schaldemosen kanssa samaa mieltä sen suhteen, että aikataulu on valittava siten, että mahdollisimman nopeasti lainsäädäntötyön kautta parannukset saadaan aikaiseksi siltä osin, kun on tarpeellista. Jos katsotaan Daltonin ehdotusta, niin on hienoa, että me toimimme esitettyllä tavalla, mutta pitäen kiinni aikataulusta sitä ei saa vesittää, sillä kyse ei ole siitä, että lähden syyttelemään jotakuta, vaan meidän on tarkoitus varmistaa, että kuluttajat saavat tarjolla käyttöönsä paremman ratkaisumallin. Ei tämä helppo työ tule olemaan, eli että me lainsäätäjänä kerromme, mikä on laillista ja mikä laitonta, kuten kollega Charlie Moose sanoi. Olisi ollut tietenkin hienoa, että silloin kun tätä nykyistä lainsäädäntöä muotoiltiin, että silloin olisi asiaan puututtu, koska tällä hetkellä tässä tekstissä on kaikkea muuta kuin hyviä, hyvää pelivaraa tarjolla. Mutta tässä on joltain osin jo raja tullut ylitettyä, ja jos rajat ylitetään, niin silloin kyse on laittomuudesta ja sitä ei tarvitse sen kummemmin enää määritellä ja viranomaisten välintuloa kaivataan. Ja toivoisinkin, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toimivat näin niin kuin oletettavissa on. En tiedä, voidaanko tässä esittää kysymyksiä vieraillemme. No, ainakin esitän seuraavanlaisen kommentin. Myönnettäköön, että aika harva juridinen ala on sellainen, että prosessien tai tuotteiden hyväksyntään liittyvät menettelyt on sidottu johonkin määräaikaan. Ydinvoimaloiden osalta tällainen on olemassa, mutta miksi tyyppihyväksyntä olisi voimassa vain ainoastaan viisi vuotta ajoneuvopuolella? Minun mielestäni tämä on pelkkä byrokratian kukkarin, joten toivoisin, että tähän liittyvä ehdotus hyväksytään. Se, että tyyppihyväksytyt ajoneuvo täytyy tarkistaa tyyppihyväksynnän aikana useampaan otteeseen on kyllä hyvä asia. Eli autoa ei testata vain ainoastaan alkuvaiheessa, vaan sen koko elinkaaren aikana. Tähän tietenkin tarvitaan myöskin varoja, se edellyttää maksuja, mutta se miten maksut lyödään lukkoon, niin se on taas toinen asia. Mutta mielestäni tämä ehdotus menee kyllä ihan oikeaan suuntaan. Valiokunnassa käyty keskustelu kyllä etenee oikealla tavalla ja minun mielestäni mahdollisimman pikaisesti meidän pitäisi lähteä katsomaan näitä yksityiskohtia, joten mielenkiinnolla jään odottamaan jatkokeskustelujamme. Kiitoksia. Schwab, no, no, no, no par- Kiitos edustaja Schwab. Valitettavasti meillä ei ole aikaa käynnistää vuoropuhelua sidosryhmien edustajien kanssa, mutta varmasti vastauksia voidaan välittää sihteeristön kautta jäsenille myös kirjallisessa muodossa. Pascal Durand on vihreiden varjoesittelijä, hänellä ei ole kysymyksiä. Entäpäs edustaja Zullo? Onko teillä kysymys? Olkaa hyvä. Lyhyesti vain liittyen siihen, mitä jo sanottiin. Mielestäni on keskeisen tärkeää puhua joustavuudesta, jotta järjestelmästä ei tule liian tiukka, mutta kuitenkin ennen kaikkea tämä järjestelmä pitää olla ajallisesti kestävä niin, että säännöt eivät ole heti vanhentuneita. Ymmärrän kyllä, että olemme teknologisella alalla. Kyseessä on teknologinen ala. Ja tässä voi tulla hyvin nopeasti muutoksia. Tämä täytyy ottaa huomioon, koska se, että luodaan liian tiukka vaikka järjestelmä voi sitten olla haitallinen kaikille toimijoille alalla. Kiitos. Merci. Euh, Kiitos. Euroopan komissio saa puheenvuoron. Kukahan siellä on edustajana paikalla? No niin, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mielenkiintoista näkemysten vaihdosta. Haluan kiittää esitetyistä kommenteista ja siitä, että tyyppihyväksyntäjärjestelmän uudistus on äh, tarpeen. Ymmärrän, että huolia ja ongelmiakin on. Meillä on varmasti aikaa keskustella näistä kysymyksistä ja miten niihin voidaan puuttua. Viittaisin oikeastaan kolmeen seikkaan ja sitten esitän kaksi-kolme kommenttia. Ensinnäkin, miksi tämä uudistus tarvitaan? Yritämme äh, korjata järjestelmän heikkoudet. Sehän on toiminut hyvin, se on osoittautunut toimivaksi, mutta myös raja on tullut vastaan. Senkin olemme tänään kuulleet. Yritämme varmistaa, että järjestelmä saadaan taas toimivaksi. Olemme katsoneet koko järjestelmää. On tärkeää muistaa, että emme katso pelkästään toimintatapasääntöjä. Me perehdymme koko tyyppihyväksyntäprosessiin mukaan luettuna päästölainsäädäntö. Tähänkin esitettiin kommentteja perehdymme myös kaikkiin vaiheisiin ja kaikkiin toimijoihin tällä alalla. Täytyy olla kokonaisnäkemys siitä, miten auto suunnitellaan, miten se toimii, miten se valmistetaan. Tämä vastauksena yhden asiantuntijan kommentteihin. Meidän täytyy perehtyä koko ajoneuvon elinkaareen. Näin ollen me huomioimme kaikki toimijat ja ne puitteet, joissa toimijat toimivat. Tarkoitus on varmistaa, että jatkossa epäonnistumisia ei pääsisi syntymään. Ja sitten toinen kommentti. Emme koskeneet periaatteisiin. Järjestelmä on edelleenkin keskitetty. Emme viranomaista kuitenkaan ehdota. Haluamme, että EU säilyttää valvontamahdollisuutensa. Asiantuntija myös kommentoi tätä seikkaa. Meidän on varmistettava, että järjestelmä on keskitetty 28 viranomaisen taholle ja kuitenkin lainsäädäntöä täytyy noudattaa yhdenmukaisesti. On varmistettava, että lain tulkinta on sama kautta linjan. Tämä on yksi keskitetyn valvonnan pyrkimyksistä. No sitten aika kysymys, joka nousi esille myös asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Tunnustamme sen, että tämä ehdotus on tekninen, hyvin monimutkainen ehdotus ja aikaa on käytettävä riittävästi, jotta oikeat ratkaisut löytyvät. Korostaisin myös sitä, että me olemme ottaneet opiksi Volkswagen-tapauksesta. Tyyppihyväksyntää on käsitelty aiemminkin ja olemme todellakin tästä Volkswagen-tapauksesta ottaneet vaarin. Kun ratkaisusta keskustellaan, niin on hyvin tärkeää ymmärtää, että me emme yritä parantaa hieman järjestelmää, vaan yritämme ottaa sellaiset äh, turvajärjestelyt käyttöön, joita tällä hetkellä ei ole olemassa. Jos sallitte vielä muutaman kommentin seikoista, jotka nousivat esille asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Ensinnäkin RMI-järjestelmä. Äh, Kyse on siis korjaus- ja huoltotiedoista olemme konsolidoineet sääntöjä, jotka ovat jo olemassa. Tarkoitus ei ollut suinkaan uudistaa koko RMI-järjestelmää. Toki sitäkin työstetään ja ehdotuksia tehdään tältä alalta, mutta olemme valmiita ottamaan huomioon myös kysymykset, jotka liittyvät tiettyyn epätäsmällisyyteen tekstin laadinnassa. Kyllä RMI-järjestelmällekin seurantaa tulee. Ja toinen seikka liittyy taloudelliseen riippumattomuuteen. Me perehdyimme riippumattomuuteen valmistajien ja toisaalta katsastus- ja huoltotoimenpiteiden välillä. Ymmärrämme, että säännöt, jotka liittyvät markkinavalvontarahoitukseen ja tyyppihyväksyntään ovat monimutkaisia. Työstämme niitä vielä lainsäädännön kanssa Pyrkimyksenä on kuitenkin se, että pyrimme laadukkaaseen ratkaisuun ja kustannustehokkuuteen. Tässä on kuitenkin olemassa tällainen Kiinamuuri erottava valli välissä niin, että mm, vuotoja ei tapahdu. Tämän tulee olla selvänä. No sitten nämä huijauslaitteistot, ohjelmistot. Tällä lakiehdotuksella ei huijausohjelmistoja säädellä. Meillähän on kaksi muutakin pakettia tulossa. Toisessa kohtaa sitten säätelemme näitä huijausohjelmistokysymyksiä. Nämä taisivat olla tärkeimmät kysymykset. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Fischer. Kiitos komission edustajalle. Daniel Dalton varmaan tämän keskustelun jälkeen voi esittää omat kommenttinsa. Olkaa hyvä, esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kaikille puheenvuoron näille. Tästä oli hyötyä. Ensinnäkin kommentoisin aikataulua. Itse sanoin, että me tiedämme, mikä ongelma on, mitkä ovat porsanreikiä, ja niistä ei päästä eroon ennen kuin muutamme lainsäädäntöä, joten mitä kauemmin meillä tätä lainsäädäntöä ei ole, sitä pidempään autovalmistajat voivat jatkaa huijauksiaan. Ajanaikaiset päästöt ja niiden tarkkailu on avain ongelmien korjaamiseen. Tähän meillä on tulossa jo sääntöjä. Minusta meidän pitää päästä tässä asiassa mahdollisimman pikaisesti eteenpäin. Sisäisiä määräaikoja voin kyllä lähteä muuttamaan, mutta kaiken kaikkiaan tämä pitäisi saada pulkkaan vuoden loppuun mennessä. EMIS-valiokunta on tässä mukana, tiedämme mitä tapahtuu, joten nopeasti on toimittava. Muutamia kommentteja tämänpäiväisestä. Ensinnäkin auton valmistajille sanoisin, sanoitte, että pitää välttyä lisäbyrokratialta. Tästä olen yhtä mieltä. Mutta ilman teidän toimintaa emme olisi tässä tilanteessa, missä nyt olemme. Sitten muutamasta avainkysymyksestä viiden vuoden määräaika olen tässä hieman huolissani. En usko ensinnäkään, että aikarajoitukset ja määräajat ovat aiheuttaneet näitä ongelmia, vaan toiset. Tässä on toisia ongelmia. Esimerkiksi autojen mukauttamisessa vammaisten ajoneuvon osalta. En tiedä, pitäisikö tässä ylipäätään olla mitään määräaikaa. Sitten maksuista. Olen hieman huolissani tästä ehdotetusta maksumallista. Tässä yritetään muuttaa nyt linkki testauspalveluiden ja auton valmistajien välillä. Haluaisin kuulla tietysti, mitä muita vaihtoehtoja tässä on. Kuitenkin tämä rahoituksellinen linkki näiden kahden osalla pitä, välillä pitäisi saada murrettua. Tässä muutamia avainkysymyksiä mitä tulee sitten riippumattomiin katsastus- ja korjauspalveluihin. On katsottava, miten tässä nyt voidaan toimia, miten nämä huoltavat saavat kylliksi tietoa ja voivat toimia oikealla tavalla, mutta kuitenkin samalla sitten voidaan suojella tekijänoikeuksia, joita auton valmistajilla on. Tätä on katsottava tulevaisuuden varalta. Ohjelmistot muuttuvat hyvin nopeasti tiedot muuttuvat ja me tarvitsemme jotakin, millä voidaan katsoa sitten, ei pelkästään nykytilannetta, vaan myös tilannetta 10-15 vuoden kuluttua. Emme ole ehkä vielä näin pitkällä, mutta joitakin toimia tähän tarvitaan. Ja sitten vielä se, mitä Beuk sanoi näistä huijauslaitteista. Ymmärtääkseni on laitonta jos ei toimita oikeanlaisissa testiolosuhteissa. Jos muodollisesti kiellämme tällaiset huijauslaitteet, silloin sanomme periaatteessa, että muin tavoin huijauksia voidaan kuitenkin tehdä. Laitteet, joita ei välttämättä ole edes vielä keksitty. En lähtisi siis puhumaan suoraan näistä huijauslaitteista. Periaatteessa olen kyllä yhtä mieltä, mutta tässä täytyy varmistaa se, että lainsäädäntö on oikeanlaista. Ja tämä on loppukommentti. Tämä on teknistä, hankala lainsäädäntöä. Meillä on tässä nyt määrä aika, joka on mielestäni oikea, mutta sisäisesti tarvitsemme kokouksessamme lisää aikaa asian käsittelyyn vielä aivan lähitulevaisuudessa. Merci Daniel, je trouve que c'est un... Kiitos Daniel Tämä oli aika hyvä yhteenveto niistä keskeisistä kysymyksistä, jotka aiheeseen liittyvät. Aikataulu on sellainen, että luonnos heinäkuun alussa, hyvin nopeasti siis, ja IMKO-valiokunta sitten marraskuun lopussa äänestäisi. Muutama minuutin kuluttua siirrymme lainsäädäntöasioihin. Tilintarkastustuomioistuimen edustajan paikalla, mutta ennen sitä meillä on ikuinen äänestyssessio. Varmasti havaisit, että kohta, jossa Vicky Ford oli esittelijänä, on nyt lykätty. Siitä me emme tänään äänestä. Tämän päivän äänestys kattaa. Mitä nyt tapahtuu yhtäkkiä? Si vous voulez quitter la salle. Jos haluatte poistua salista, niin tehkääpä se hiljaisesti. Jotkut lähtevät, jotkut tulevat. Me äänestämme suosituksista koordinaattoreilta IMKO-valiokunnallemme. Tässä kyseessä on komission työohjelma vuodelle 2017. Onko koordinaattoreilla kommentoitava ennen kuin ryhdymme äänestämään? Juste le, le tour rapidement. No niin, aivan nopea kierros. Arja Schwab. Im ist es eigentlich nur ein technischer. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tämä on vain teknisluotainen huomio. IMKO-valiokuntahan käsittelee monia horisontaalisia kysymyksiä, ja siksipä olisikin paikallaan keskittyä tärkeimpiin asioihin, eli ennakkoon poliittisissa ryhmissä – pitäisi asiasta sopia, sillä ei ole mitään järkeä toimia siten, että jokainen poliittinen ryhmittymä täällä ajaa omia asioitaan täällä yhden kerran valiokunnassa, sitten kerran ryhmässä. Oikeastaan sisämarkkina keskustelut heikkenivät tämän kautta, joten kyllä meidän täytyy todellakin keskittää voimamme ja siinä yhteydessä sitten kiinnittää huomioon juuri sisämarkkinaulottuvuuteen. Kiitoksia. Keneltäkään puheaikaa ei evätä, mutta jos teille sopii, niin voimme heti edetä äänestyksiin. Ei kai kortilla tarvitse äänestää. Aha, sihteeristö haluaa, että äänestämme juhlallisesti äänestyskortilla. Onko kaikilla nyt kortti koneessa? No niin, vielä hetkinen. Onko äänestyskortit itse kullakin mukana? Il manque de... Je, je, je crains que ce soit dans mon groupe. Pelkäänpä, että oma ryhmäni on tässä nyt hieman vajavainen. C'est bon, on va donc... No niin. Ehdotan, että nyt äänestys päätetään. Ovatko kaikki äänestäneet? Mark est toujours aussi dynamique. Mark, aina yhtä aktiivisena. Bien, euh, euh, le vote est donc euh, fini. Merci à vous. Äänestys päättyy. Kiitos teille. No sitten lainsäädännön valvonta. Herra Mates on tilintarkastustuomioistuimen edustajana paikalla. Bien, donc je suis heureux de... Hyvä. Meillä on ilo ottaa vastaan äh, herra Mates. Hän on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja hän esittelee meille mm, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen palveludirektiivin osalta. Muistutan kaikille, että koordinaattorit valiokunnassamme ja myös jäsenet valiokunnassa pitävät seurantaa hyvin tärkeänä silloin, kun kyseessä on lainsäädännön valvonta. Mehän tiedämme, että Imkovaliokunta valiokunta on alusta saakka seurannut palveludirektiivin täytäntöönpanoa. Anna välittömästi puheenvuoron herra Matesille, jota hän voi esitellä meille suositukset ja löydökset tästä erityiskertomuksesta. Sehän julkaistiin aivan hiljan 14. päivä maaliskuuta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, I have to... Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että te olette kiinnostuneita tästä aika tuoreesta erityiskertomuksesta, joka liittyy palveludirektiivin vaikuttavaan täytäntöönpanoon. Hiukan taustainfoa lyhyesti. Kymmenen vuotta sitten oltiin sitä mieltä unionissa, että sisämarkkinat toimivat palveluiden, tuotteiden osalta oikein hyvin, mutta palveluiden osalta esteitä oli aika lailla tarjolla ja jäsenvaltioiden palvelukauppa oli aika lailla rajallista ja puutteellista. Ja sen takia BKT-menetykset olivatkin aika lailla suuret. Alkuperäinen ehdotus oli sellainen, että asia käsiteltäisiin alkuperää periaatetta käyttäen. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että heti kun palvelun tarjoaja on rekisteröitynyt, saa lisenssin toimiluvan omassa maassaan ja noudattaa palveluiden tarjoamiseen liittyviä kansallisia määräyksiä, niin silloin hän voi tarjota samoisia palveluita myöskin kaikkialla muualla EU-ssa. Mutta lukuisista syistä johtuen näin ei toimittukaan, vaan vuonna 2006, kuten sanoitte, niin palveludirektiiviä parannettiin ja jäsenvaltiota pyydettiin panemaan se täytäntöön, eli transponoimaan se kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä oli melkoinen urakka, ja jos katsotaan unionin hyväksymien direktiivejä, niin tämä, jos mikä, niin vaati lukuisia muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön kautta Eurooppaan, eli muutoksia lakeihin, säädöksiin, hallinnollisiin määräyksiin, koska me tiedämme, että joka jäsenvaltiossa eri laki vaikut, eri lait vastaavat näistä palveluista. Tarkoituksena oli lisätä avoimuutta ja myöskin kauppapalveluissa. Eli tämä oli kyllä melkoinen lainsäädännöllinen urakka kansallisella tasolla. Ja kun katsotaan tätä suurta urakaa, niin siirtymäaika oli kolmen vuoden mittainen. Eli jäsenvaltiolla oli käytännössä kolme vuotta aikaa toteuttaa tämä prosessi. Kymmenen vuotta teksti, kymmenen vuotta sitten teksti hyväksyttiin ja seitsemän vuotta siirtymäkaudesta on kulunut. Ja nyt olemme katsoneet, mitä on saatu aikaiseksi. Ja missä määrin palveludirektiin liittyvät tavoitteet on saavutettu. Me pohdimme ensinnäkin sitä, että onko komissio varmistanut palveludirektiivin vaikuttavan täytäntöönpanoon. Se oli yksi keskeisimmistä kysymyksistä. Toinen kysymys kuuluu, onko komissio helpottanut tämän direktiivin täytäntöönpanoa vaikuttavalla tavalla. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että komissio ei ole toiminut aivan täysin vaikuttavalla tavalla näiden kysymysten tiimoilta. Vaikka siirtymäkausi oli suhteellisen pitkä, eli kolme vuotta, niin siitä huolimatta monet jäsenvaltiot eivät noudattaneet määräaikaa. 20 ei noudattanut määräaikaa. Syitä on lukuisia, mutta yksi liittyi myöskin siihen tosiseikkaan, seikkaan, että tämä tekninen käsikirja, jonka komissio laati direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi, niin se oli kaikilla unionin kielillä käytettävissä vasta 11 kuukautta sen jälkeen, kun direktiivi hyväksyttiin. Englanninkielinen versio oli tietenkin aikaisemmin käytettävissä, ehkä 4-5 kuukautta voimassa, voimanastumisen jälkeen, mutta muut versiot tulivat käyttöön vasta 11 kuukauden päästä sen jälkeen, kun direktiivi hyväksyttiin. Toki sekin omaltaan vaikutti tämän prosessin viivästymiseen. Toisaalta kävi ilmi, että komissio ei riittävän varhaisessa vaiheessa puuttunut siihen tai lähtenyt keräämään tietoa arvioidakseen sitä, miten palveludirektiiviä on käytetty. Palvelukauppaan liittyvää tietoa kyllä kerätään säännönmukaisesti. On olemassa kauppatasetietoa ja vaikka mitä, mutta palveluiden kauppaan liittyvät tiedot, niin täytyy muistaa, että tähän liittyvät kaikki palvelut, ei ainoastaan palveludirektiivin soveltamisalaan liittyvät palvelut. Eli äh, tietoa on kyllä kerätty, mutta aika lailla harvakseltaan. Ja vasta 2014 komissio päätyi itse keräämään näitä tietoja. Mutta ottaen huomioon tiedot vuodelta 2012 alkaen. Oli aika lailla vaikea arvioida sitä, että kuinka paljon on palveluiden kauppa laajentunut, mutta meillä ei ole tietoa siitä, että kuinka tilanne oli kehittynyt siitä hetkestä, kun direktiivi astui voimaan vuoteen 2012 asti. No minkälaisia esteitä alalla vielä on? Monet alkuun esillä olleet esteet ovat edelleenkin olemassa, kun olemme keskustelleet tarkastajien toimesta kansallisella tasolla, niin silloin sovittiin ja sanottiin, että komissio ei ole kovinkaan vahvasti sitoutunut tähän vastavuoroisen arvioinnin prosessiin. Mutta ihan hiljattain vuonna 2015 komissio laati mielenkiintoisen asiakirjan liittyen näihin avona oleviin kysymyksiin ja esteisiin liittyen. Ja minkälaisia mahdollisuuksia on tarjolla päästä näistä e- esteistä eroon ja kasvattaa BKT kautta EUn. Tämä erinomainen tutkimus osoittaa, että Edistystä on havai- ollut havaittavissa heti sen jälkeen, kun direktiivi on pantu voimaan, mutta prosessi ikään kuin alkoi tökkimään sen jälkeen. Vuosina 2014, 2012, 2014 tilanne muuttui. Jotkut jäsenvaltiot etenivät suunnitelman mukaisesti. Jotkut saivat eri ohjelmien kautta tukea kauppataseen parantamiseksi. Joissakin maissa taas lähdettiin kulkemaan aivan toiseen suuntaan ja komission arvion mukaan tämä nettovaikutus sen suhteen, mitä vuosina 2012-2014 on saatu aikaiseksi BKT suhteutettuna niin vain 0,1 prosenttia oli tämä kasvu vaikutus. Mutta jos katsotaan, minkälaisia mahdollisuuksia oli tarjolla, niin komission arvion mukaan niin BKT-kasvuluku voisi olla esteiden poistamisen kautta 0,8-1,8 prosenttia. Jos tätä lukua verrataan 0,1, niin onhan siinä melkoinen ero. Eli esteitä on edelleenkin roppakaupalla edessä. Ja syynä arviomme mukaan on se, että komissio oli aika lailla vastahakoinen ryhtyäkseen äh, rikkomusmenettelyihin. Ensinnäkin, koska prosessit kestävät hyvin pitkään, eikä oltu oikein äh, vakuuttuneet tästä, tästä vallitsevasta lainsäädäntötilanteesta. Komission olisi pitänyt hyödyntää vaikutusanalyysiä paremmin. Ja sitten tämä suhteellisuuskysymys. Jotkut jäsenvaltiot vetoavat tähän pitääkseen kiinni näistä olemissa olevista esteistä. Mutta ihmetyttää kuitenkin se, että komissio yhtäältä sanoo, että suhteellisuuden tulkinta perustuu vain ainoastaan tuomioistuimen toimintaan, mutta toisaalta komissio ei halunnut viedä asiaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Siksi ongelmia ei ole voitu ratkaista. Komissio käytti, käyttää rikkomusmenettelyä aika harvoin, ja vain ainoastaan yksi asia vietiin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Asia ei lähdetty siis käreillä käsittelemään, vaan komissio käytti tätä EU-pilot-mekanismia hyödykseen. Sehän tarkoittaa käytännössä vuoropuhelun jäsenvaltion kanssa, mutta siten, ettei asiasta kerrota sen enempää eikä myöskään keskusteluiden tuloksesta. Kyse on todellakin sisäisestä, ikään kuin salaisesta, salamyhkäisestä asian käsittelystä. Eli kaiken kaikkiaan voidaan sanota, sanoa, että EU-pilot ja rikkomusmenettelyt kestävät aika lailla pitkään, mutta valitettavasti komissio ei toimi johdonmukaisesti sen suhteen, että milloin asioita pitäisi lähteä puimaan tuomioistuimessa. Me tiedämme, että joskus lokakuussa 2014 avoitejuttujen käsittely kesti noin 20 kuukautta, mutta toiset lähteet taas ovat kertoneet, että Komissio on laskenut rikkomusmenettelyn pituuden sisämarkkina-alalla ja se on noin 13 kuukauden mittainen. Jos olet suuren yrityksen johdossa ja pohdit asiaa, niin kyllähän sitä voi odottaa kolmekin vuotta, mutta eihän PK-yrityksellä ole varaa odottaa asiaa näin pitkään, eli jäädä odottamaan, että tällainen rikkomusmenettely viedään loppuun jos siihen todellakin tuhraantuu kolme vuotta. Se, jos mikä vie innon tästä koko hankkeesta. Eli tämä raskas soutuisuus on tässä esteenä. Meidän mielestämme avoimuus olisi paikallaan, kun komissio palveludirektiiviä käsittelee. Minä viittasin jo tähän pilotihankekysymykseen EU Pilot hankkeeseen, sitä ei ole koskaan julkaistu. Ja vaikka kyse olisi rikkomusmenettelystä, niin tietenkin alkuun ja lopussa asiasta ilmoitetaan, mutta tämä perusteltu päätös sitä ei julkaista. Ja se mitä kerrotaan, niin siinäkään sitä ei käy ilmi nämä varsinaiset yksityiskohdat. Eli avoimuuden kautta kyllä voitaisiin varmistaa johdonmukainen eurooppalainen lainkäytön soveltaminen. Jos minä haluaisin tietää, että miten asioita käsitellään jossain toisessa jäsenvaltiossa, niin sanottakoon suoraan, että esteiden poistaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että poistetaan tällaiset protektionistiset kansalliset toimenpiteet. Ne, jotka haluavat panna direktiiviä täytäntöön, eli vapauttaa kaupan, niin heitä auttaisi se, että todellakin tiedettäisiin, mitä muualla EU-ssa asian suhteen tehdään. Tästäpä syystä olemme tähänkin kiinnittäneet huomiota. Suosituksiimme liittyen toteaisin, niin kuin jo tode, totesinkin jo, no ehkä muutama lisäsuositus vielä omalta osaltani. Silloin kun komissio tällaisen vastavuoroisen arviointiprosessin toteuttaa, niin sen pitäisi toimia johdonmukaisemmin, johdonmukaisemmin kuin aikaisemmin palveludirektiiviä käsiteltäessä. Ja mitä tulee tähän prosessin pituuteen, eu pailot ja rikkomusmenettelyiden pituuteen, niin niitä pitäisi lyhentää. Tällä hetkellä ne kestävät aivan liian pitkään ja siksipä näitä asioita ei haluta lähteä sen kummemmin setvimään. Ja tietenkin tuomioistuimille tietoa pitäisi välittää Kyllä me olemme aika lailla huolissamme tilanteesta, kun näin pitkän ajan aikana vain yksi juttu on tullut tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jäsenvaltioiden pitäisi noudattaa yhden yhteyspisteen periaatetta. Eri jäsenvaltiot ovat toimineet eri tavalla. Toisessa jäsenvaltiossa järjestelmä toimii aika hyvin, toisin kuin toissa. Eli kehittämisen ja parantamisen varaa joissakin valtioissa tämän suhteen on olemassa. Kyse on jäsenvaltioiden toimista, mutta myöskin komission toiminnasta. Komission pitäisi patistella jäsenvaltioita parantamaan tilannetta. Ja jos jäsenvaltiossa yritetään muuttaa lainsäädäntöä palveludirektiivin hengen mukaisesti. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden pitää ilmoittaa asiasta, mutta heidän, niiden ei pidä odottaa, että komissio tai muut jäsenvaltiot kommentoivat näitä suunniteltuja toimenpiteitä. Muilla aloilla kylläkin tällaista karenssiaikaa sovelletaan, mutta meidän mielestämme myöskin palveludirektiivisaralla tätä karenssiaikaa tulisi soveltaa. Kuluttajasuojakysymyksestä puhuttaessa mainitaan tällainen sweep-lähestymistapa. Eli on olemassa eri palveluntarjoajien nettisivut, käydään ne läpi, syrjitäänkö jotakuta tahoa tai onko siellä kauppaa estäviä toimia. Mielestäni tätä swip järjestelmää pitäisi käyttää myöskin palveludirektiivin soveltamisen yhteydessä. Kun puhutaan siitä, että miten hankalaa uutta direktiiviä pitäisi panna täytäntöön, niin komission pitäisi nopeammin tarjota jäsenvaltioita avustavia ohjekirjoja. Ja sama pätee myöskin tietojen keräämiseen. tarpeellisen tiedon tarjoaminen, sen pitää olla heti lainsäädäntövaiheen alussa esillä, eikä myöhemmin, niin kuin nyt on päässyt käymään. Komissio on hyväksynyt kaikki suosituksemme paitsi sen, joka liittyy EU Pilot-hankkeeseen. Tuomioistuinhan on ilmoittanut, että EU Pilot-hankkeeseen liittyvät toimet ovat yhtä lailla luottamuksellisia kuin rikkomusmenettelyyn liittyvät tiedot. Toki näin on, mutta me sanoimme, että luottamuksellisuus on voimassa käsittelyn aikana, mutta kun käsittely puuttuu, on tarjolla, kun tulos on saatu aikaiseksi, niin emme oikein ymmärrä, että miksi näitä tietoja ei siinä vaiheessa voitaisiin julkaista. Eli kaiken kaikkiaan komission pitäisi olla rohkeampi soveltamisen suhteen ja aktiivisempikin. Mutta kuten jo totesinkin, ja kuten tuomioistuin on ilmoittanut, niin vuonna 2015han komissio toimi ponnekkaammin ja se on ryhtynyt aika moneen rikkomusmenettelyyn, ainakin verrattuna menneisyyteen, ja se osoittanee, että komissio toimii suositusten mukaisesti, eli että ponnekkaammin on direktiiviä panemassa täytäntöön. Ja olemme tyytyväisiä myöskin siihen, että uusi sisämarkkinastrategia, joka vuoden 2015 lokakuussa hyväksytään, niin sielläkin käsitellään tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät palveluiden kaupan vapauttamiseen. Oikein paljon kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Tässäpä alustukseni ja nyt minä ja kollegani mielelläni, mielellämme pyrimme vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt kollegat, jotka haluavat puheenvuoron, voivat kirjautua puhujalistalle. Andreas Schwab on ensimmäisenä listalla. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Vielen dank. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös kovasti Euroopan tilintarkastus tuomioistuimen jäsenelle herra Mattisille tästä mielenkiintoista esityksestä. Aluksi toimivaltojen liittyen kysyisin, mitä tilintarkastustuomioistuin, joka varmistaa sen, että EUn varoja käytetään oikein, niin miten tuomioistuin äh, voi lähteä mukaan tähän palveludirektiivin täytäntöön panokeskusteluun. No nyt haluaisin kysyä teiltä, mitä Euroopan komissio, mitä lain, Euroopan lainsäätäjä, eli me tässä tapauksessa Euroopan parlamentti voi tehdä, jotta jäsenvaltiot todella voisivat entistä paremmin täytäntöönpanna lainsäädäntöämme. Ja tämä varmasti yhdistää meitä kumpaakin herra Mates aiheena Ja tätä varmasti pitäisi lähemmin katsoa. Uskon, että me joutuisimme liukkaille jäille, jos ottaisimme tämän palveludirektiivin täytäntöönpanon jonkinlaiseksi mittatikuksi lainsäädännön täytäntöönpanossa, koska havaitsisimme, että että vain harvoja lainsäädännön aloja näin tarkkaan tarkastellaan, niiden täytäntöönpanoa tarkastellaan. Ja varmasti voidaan sanoa, että monta asiaa olisi voitu tehdä kyllä paremmin. Meillä on jonkinlainen vaje. Meidän tulisi huolehtia siitä, että meillä on valvontaa kaiken kaikkiaan entistä enemmän. Ehkä muistatte, että muutama kuukausi sitten Mario Monti, entinen komission jäsen, oli valiokunnassa ja sanoi, että hänestä keskeistä paremmassa EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa on ja pitäisi olla se, että komission jäsenille annetaan enemmän toimi, toimivaltaa, aivan kuten kilpailukomissaarille on annettu Meidän pitäisi pystyä entistä nopeammin reagoimaan, kääntymään entistä nopeammin tilintarkastustuomioistuimen puoleen, jota komissio ei välttämättä aina toivo. Tarvitaan tehokasta yhteistyötä. Tässä on toimielimiin liittyvä ongelma siitä, että komissio ei voi asettua niin voimakkaasti jäsenvaltioita vastaan kuin mitä te ehkä toivotte. Puolan, kun nimetään tuomioistuimen jäseniä. Tämä havaittiin, havaittiin myös jäsenen nimittämisen yhteydessä. Tämä on siis ongelma. Tästä voimme tänään keskustella. Näistä kolmesta suosituksesta esittäisin sitten kysymyksen. Ensimmäisenä suositus numero yksi. En ole aivan varma, onko tässä nyt tuomioistuimen ajatunut hieman harhaan jäsenvaltioiden toimesta. Tässä halutaan aina syyttää komissiota, mutta ainakin isoissa jäsenvaltioissa ne tahot, jotka osallistuvat neuvoston kokouksiin, osittain myös ovat vastuussa sitten täytäntöpasta kotopuolessa. Sitten suositus kolme josta puhutte 114 kohtaa. Tästä kysyn, tulevatko nämä tiedot, tai tarkoitatteko tässä tietoja ennen arviointia vai vasta ex post vaiheessa? Meillä oli nämä vastaavuustaulukot, joitakin vuosia sitten. Tämä on osoittanut, että komissiolla on tässä äärimmäisen vaikea tehtävä. Ja tässä parlamentti puhuu komission puolesta. Ja sitten suositus viisi, tästä puhuin jo aikaisemmin mielestäni, on aika outoa, että tuomioistuin lähtee sanomaan lainsäätäjille, mitä lainsäätäjien tulee tehdä. Mutta totta kai Meitä kiinnostavat nämä suositukset äärimmäisen paljon. Tämä on yhteinen eurooppalainen asia, joka meitä yhdistää. Andreas, eh, madame... Kiitos. Andreas Kalbelts, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a számvevőszéknek és Martesz úrnak is a tej... Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Alkuun saanen kiittää tuomioistuinta ja kollega Matesta tästä erityiskertomuksesta ja hänen alustuksestaan. Olen täysin samaa mieltä sen suhteen, että sisämarkkinoiden pitää palvelualalla toimia paremmin. Tämä tarkoittaa sitä, että esteet olisi poistettava. Yhtä lailla olen samaa mieltä sen suhteen, että on olemassa palvelualalla aloja, jotka eivät vielä toimi kunnolla. Potentiaalia kyllä löytyy. Pitää paikkansa, että jäsenvaltiot joskus oikeutetusti tai epäoikeudenmukaisesti ottavat käyttöön erityistoimenpiteitä, ja tämä johtaa siihen, että tietyt palvelut ja toimet ovat ikään kuin ainoastaan yhden toimijan hallussa. Mutta toisaalta, jos katsotaan mitä komissio on tehnyt, niin komissio on toiminut aika lailla yksipuolisesti. Unkarin järjestelmä esimerkkinä on sellainen, että jotkut palveluiden tarjoajat voivat tarjota palveluitaan, vaikka kyse ei olekaan voittoa tavoittelevasta toiminnasta. Tavoitteena on siis yleishyvän aikaansaaminen. Näin yritetään auttaa muun muassa köyhiä perheitä. Luvut ovat osoittaneet, että tämä hanke on ollut hyvä ja menestyksekäs, mutta toisaalta komissio on valinnut lähestymistavan, joka on kilpailu suuntautunut lähtökohtaisesti. Et se taas tarkoittaa sitä, että eräät palveluiden tarjoajat ovat vetäneet vesiperän tavoitteena. Heillä ei ollut lisähyödyn tavoittelu, vaan yleisen hyvän tarjoaminen. On tietenkin hienoa, että komissio aloittaa rikkomusmenettelyn, mutta sitä ennen kannattaa tutkia sitä, että minkälaiset tarkoitusperät jollain jäsenvaltiolla on. Tämä Unkarin esimerkki on osoittanut, että komissio voi toimia myöskin virheellisesti. Ymmärrän toki, että on olemassa yrityksiä, jotka vahvasti lobbaavat komissiota, mutta mielestäni komission pitäisi hiukan avoimemmin asiaa lähestyä. Potentiaalia on tarjolla ja sitä tulisi myöskin hyödyntää. Kiitoksia. Merci beaucoup, Catherine Steiner. Kiitos, edustaja Steiner. Thank you, uh, to the... Kiitos tilintarkastustuomioistuimelle ja kiitos edelliselle puhujille. kun sovimme säännöistä unionissa ja valiokunnassa hyväksyimme kymmenen vuotta sitten säännöistä ja niitä ei ole täytäntöön pantu, niin ymmärrämme, että tämä on ongelma. Kysehän on myös jäsenvaltioiden velvollisuuksesta. Tämä on meille uusi haaste, jota olemme korostaneet. Minulla no, olisi lukuisia kysymyksiä. Ensinnäkin suuntaviivat ja viiveet. Onko komissio nyt ottanut opiksi kolmen vuoden Täytäntöönpanohan tässä oli tavoitteen, ja syksy toista kuukautta on tässä suuntaviivana, niin kaksi vuotta sitten jää täytäntöönpanolle. Puhuitte 20-30 kuukaudesta. kuvailitte vain yhtä oikeustapautta kollega puhui Unkarin kollega puhui yhdestä tapauksesta. Onko tämä tämä samainen tapaus, johon viittasitte? Ja mitä tälle tapaukselle tapahtui? Saisimmeko tästä yksityiskohtia? No sitten tietojen keruu. 2006 me sovimme asiasta, nyt elämme vuotta 2016 ja tämä valiokunta vastaa digitaalisesta agendasta – nyt kun siirrytään kohti sähköistä hallinnointia ja yhteistyötä, niin uskotteko, että siitä on hyötyä, kun ajattelemme tiedonkeruuta ja tiedon vaihtoa? Vai katsotteko, että voisimme tehdä vielä enemmänkin, jotta asia etensi? Puhuitte myös tästä pilottihankkeesta tai niinkään ole mainostettu. Voisimmeko tehdä jotain sen hyväksi? Me tarvitsemme teidän kanssanne tällaista yhteistyötä. Se on äärimmäisen tärkeää ennen kaikkea jatkossa, koska aivan niin kuin itse sanoitte, niin me havaitsemme sen, kuinka suuri potentiaali BKTn kasvun osalta tällä olisi. Kyse on työpaikoista, ihmisten elannosta. Jos todella voisimme saada sen muutoksen aikaiseksi Euroopan unionin taloudessa, niin se olisi hyvin tärkeää. Kiitos tämänpäiväisestä. Merci Kiitos, Katrin. Jos muut kollegat, kylläpä sentään. Edustaja Ton. Thank you very much. Um, if we had some... Kiitos. Nyt analysoitiin poliittisesti sitä, mitä palveludirektiivin kanssa on tapahtunut. Niin haluaisin kysyä, onko teidän on katsonut rajat kauppaa. Kuinka paljon varoja menetämme? Puhuitte myös työllisyydestä. Kuinka paljon ihmisiä saataisiin enemmän töihin, jos sisämarkkinoilla esimerkiksi ALV, arvonlisävero, harmonisoitaisiin, eikä luotaisi tällaisia esteitä niille, jotka tekevät kauppaa. Katsotteko myös tällaisia aiheita? Kiitos. Edustaja olkaa hyvä. thank you for the present. Kiitos esityksistänne. Tilanne on tärkeä ja hyvin kriittinen palveluiden alalla, kuten sanoitte, koska on aivan selvää, että emme käytä täyttä potentiaalia, jota palveluissa piilee. Ja kysymykseni kuuluu, koska puhuitte vain palveludirektiivistä, ja tiedämme, että kaikkia palveluita ei tuossa direktiivissä ole täysin vapautettu, niin kysyisin, käsittelettekö myös sellaisia palveluita, jotka eivät sisälly palveludirektiiviin, ja miten suhtaudutte näihin palveluihin, ja lasketteko myös niihin liittyvän PKT-potentiaalin, josta puhuitte? Ja onko olemassa potentiaalia, joka lasketaan tai arvioidaan liittyen sisämarkkinoiden kasvuun? Kiitos. Listan loppuun lisään vielä itseni. Haluan esittää kommentteja ja kysymyksen. Haluan kiittää teitä kovasti ei pelkästään puheenvuoronne takia, joka oli hyvin selkeä, vaan myös teidän erityiskertomuksenne on hyvin selkeä. Se on helppolukuinen. Ainahan näin ei ole tämän tyyppisessä aiheessa. Tilintarkastustuomioistuin on sellainen toimielin, joka on hyvin pikkutarkka. Ja tässä yhteydessä täytyy todeta, että erityiskertomuksenne on hyvin helppolukuinen. Kollegat ovat kommentoineet teidän puheenvuoronne, herra Mates, ja sitä, minkälaisia täytäntöönpano-ongelmia on syntynyt. Mitä tapahtuu, kun asiat eivät sujukaan suunnitelmien mukaan? Olen Andreas Schwabin kanssa samaa mieltä. Hän totesi, että komissio on tässä vähän puun ja kuoren välissä. Toisaalta pitäisi olla tehokkaampi ja toisaalta ymmärrämme, että työ on hyvin vaikeata. Haluaisin esittää täsmällisen kysymyksen. Te totesitte, että komissio ja nämä rikkomusmenettelyt, niin nehän eivät toimi kovinkaan hyvin. Aikaa kuluu, komissio epäröi viedä niitä eteenpäin. Ja samanaikaisesti totesitte, että komissio on pyrkinyt maakohtaiseen strategiaan, joka on myös tässä ohjausjaksossa mukana. Oma maani Ranska on siinä tilanteessa, että, että kun käsittelemme näitä säänneltyjä ammatteja ja niiden vapauttamista, niin se, se kyllä on meitä lähelle tuleva aihe. Asiaan liittyy myös poliittinen ulottuvuus. Näihin kysymyksiin puututaan poliittisesti. Eh, palveludirektiivissä täytyisi tehdä eh, enemmän ponnisteluja tähän ja tähän suuntaan. Ja näin ollen aihe on myös hyvin poliittinen ja liittyy ohjausjaksoon. Totesitte, että kun komissio sitten toimii, niin ei välttämättä sitten käykään niin, että jäsenvaltiot reagoisivat. 2015 välttämättä edelleenkään täytäntöönpano ei ole aivan sillä tasolla kuin pitäisi olla. Palveludirektiivissä on oikeastaan kaksi tasoa. Sillä on välitön taso, mikä ei välittömästi toimi, ja aivan niin kuin Catherine totesi, että kun joku ei toimi, niin senhän pitäisi toimia – sitten tässä on vielä kaukaisempi taso, joka koostuu siitä, että pitää vakuuttaa mm, ihmiset ja tahot siitä, että näin tulisi toimia. Olen nähnyt tämän omassa maassani nämä säännellyt ammatit esimerkiksi. Ja niiden käsittely aiheuttaa hyvin vahvoja ammattikuntiin liittyviä reaktioita. Kenties tämä maakohtainen raportointi voisi muuttaa ajattelutapaa ajan mittaan, kun kyse on pitkästä juoksusta ja siitä, että aina todettaisiin samat asiat, niin kenties pikkuhiljaa asiat voisivat edetä. Tästä halusin oikeastaan esittää kysymyksen. Meillä on tämä rikkomusmenettely ja toinen väline, joka on eurooppalainen ohjausjakso. Oletteko samaa mieltä siitä, että nämä kaksi välinettä ovat tavallaan täydentäviä, ei niinkään vaihtoehtoisia, ja tulisi käyttää molempia välineitä hyväksi? Olkaa hyvä. Thank you very much for, first for kind words about... Oikein paljon kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista tähän kertomukseen liittyen ja kiitokset myöskin näistä kysymyksistä, joihin yritän nyt vastata. Mitä tähän käsikirjaan tulee? Palveludirektiiviin sovellettiin aika lailla uutta lähestymistapaa monellakin saralla. Tämä käsikirja oli hyödyllinen, kun siihen tutustuimme. Ja kyllähän jäsenkin, jäsenvaltiotkin sitä korostivat, eli kyllä sillä oli ratkaiseva merkitys, mutta myös aikataululla oli merkitys. Ja tämä tieto, johon kollega Schwab viittasi, kun totesin, ettei komissio varmistanut sitä, että tietoja ei kerätty. Puhun siis todellisista tilastotiedosta palveludirektiiviin liittyen. Kauppataseet, tiedot ja muut, joita jäsenvaltiolta saadaan, niin niihin sisältyy myöskin palvelukauppaan liittyvät tiedot. Mutta kaikki palvelut, eivät ainoastaan ne, jotka kuuluvat soveltamisalan piiriin. Kyse on myöskin matkailupalveluiden vietiä, se on taas hiukan eri asia jotta tiedettäisiin selkeästi, onko palveludirektiivi ollut omiaan lisäämään palvelukauppaa, niin tällaisia todellisia tilastotietoja tarvittaisiin, mutta valitettavasti tietoja ei kerätty mukaisesti ja kohdennetusti. Eikä tämä olisi vaatinut jäsenvaltiota hirveästi ponnisteluja. Tietoa on tarjolla, mutta ne olisi pitänyt vain kohdennettu, mitä erityisesti esittää. Vuoden 2014 lopussa komissio tunnusti, että näin pitäisi tehdä, puuttui asiaan siis, mutta hiukan liian myöhäisessä vaiheessa. Ja sitten kollega Schwab kysyi suosituksistamme lainsäätäjien suuntaan. Meidän tarkastuksemme ei ole sellaista, että toimitaanko säätöön mukaisesti vaiko ei. Me katsomme, että onko lain säädännöllä vaikutusta. Nyt katsotaan sitä, että onko tavoitteet saavutettu. Eli jos järjestelmässä on puutteita, lainsäädännössä on puutteita, niin siihen pitää osoittaa sormella niin kuin me teimme. Jäsenvaltioiden pitäisi ilmoittaa tulevista muutoksista, jotka liittyvät palveludirektiivin täytäntöönpanoon. Mutta sitten on olemassa tämä standstill-kausi, eli tänä aikana jäsenvaltio ja komissio voivat kommentoida tulevaa tekstiä, mutta sitä ei sovellettu palveludirektiiviin. Mutta muilla aloilla näin kylläkin tehdään EU-ssa. Ja tätä periaatetta tulisi soveltaa myöskin palveludirektiiviin. Eihän tämä ole mikään radikaali ehdotus. Toimittaisiin vain niin kuin muillakin aloilla. Ja sitten tämä alviin liittyvä kysymys. No, emme ole asiat sen kummemmin tarkastelleet monistakin syistä. Me katsoimme palveludirektiivin täytäntöönpanoa, eli alvi ei kuulu siihen. Tietenkin alvilla on merkitys Tutkimukset ovat osoittaneet, että yritykset pitävät alvimääräyksiä monimutkikkaampina kuin tuloveroon liittyvät määräykset. Voisi kuvitella, että tilanne on päinvastainen, mutta näin se vain menee. Ja olen kyllä samaa mieltä, että alvimääräysten kirjo on melkoinen ja se vaikuttaa negatiivisesti pk-yritysten palvelutarjoamismahdollisuuteen. Eli kustannukset olisivat huomattavat, jos haluaa varmistaa, että toimii kaikilla markkina-alueilla määräysten mukaisesti. Komission pitäisi antaa omat lukunsa käyttöömme. Me katsomme, miten joku aloite on vaikuttanut asiaan, mutta komission pitäisi varhaisemmassa vaiheessa puuttua tilanteeseen. Ja voin, vaikka en olekaan mikään taloustieteilijä, niin voin sanoa kuitenkin sen verran, että jäsenvaltioiden väliset eroavaisuudet alvisaralla ovat melkoiset ja ne vaikuttavat tietenkin kauppaan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 Hiljattain tuomioistuin on laajentanut toimintakenttänsä. Tähän asti on keskitetty rahoitusalan kirjanpidon oikeellisuuteen, onko toimittu määräysten mukaisesti varoja käytettäessä, mutta yhä enenevässä määrin arvioimme myöskin suorituskykyä. Eli katsomme sitä, Toimiiko politiikka ja lainsäädäntö siten, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa? Siksi valitsimme palveludirektiivin. Hiljattain keskityimme ALV-petoksen vastaiseen komission taisteluun. Vastavanlaisia erityiskertomuksia kyllä löytyy. Pyydän anteeksi, en nyt muista kaikkia kysymyksiä, joten voisittekohan ne toistaa? Um, which we explain in six. of Court of Justice, or is it? It's the one that went to the Court of Justice. This is still open when we... Yeah, uh, uh, uh, let, me not, <laughs> let me not comment on that one, because it's still an outstanding case. Niin, juttu on vielä vireillä, joten en halua puuttua asiaan tässä vaiheessa. Tämä oli vain yksi esimerkki koska se oli ainoa asia, joka tuli tuomioistuimen käsiteltäväksi. Enkä asiaa kommentoi sen kummemmin. Okay. My, my colleague may uh, please answer the question on e, e thank you, thank you very much. Kollega voikin vastata tähän kysymykseen. The importance of e-government. Uh, we've visited... E, sähköisen hallinnoinnin merkitys. Siis olemme käyneet monissa maissa, olemme nähneet, kuinka kunnianhimoisia tässä yhdessä yhdessä yks, yhteispisteessä ollaan. Jäsenvaltioilla on tähän liittyvä luettelo. Olisi hienoa, että saataisiin mukaan kuitenkin vielä kunnianhimoisempia vaatimuksia. Palveludirektiivi e- ja sen vaatimukset eivät ole kovinkaan voimakkaita, vahvoja, mutta suosittelemme siis sitä, että hallinnollisia asioita voidaan hoitaa sähköisesti. Ja sitten tämä kuusi laatikossa oleva Unkarin tapaus tässä – kertomuksessa. En tiedä, miten tätä nyt nimittäisin. Sivu 38 Word-asiakirjassa, joka alun oli pdf siis kappaleiden 1 ja 5 jälkeen laatikko 6. Bien. Euh, avant que notre temps euh, se termine sur ce sujet, je vous... Niin. Haluaisin, ennen kuin aika nyt loppuu, antaa puheenvuoron myös komission edustajalle. Kyseessähän on komission tekemä työ, jota tässä on tarkasteltu. Herra Jyrgen, olkaa hyvä. I don't want to be very long. Puheenjohtaja, en halua puhua pitkään. Haluaisin oikeastaan keskittyä vain yhteen suositukseen, nimittäin numero seitsemään tässä äh, erityiskertomuksessa. Kaikki muut suositukset komissio on hyväksynyt, niistä ei tarvitse enää keskustella. Suositus numero seitsemän sisältää kaksi kohtaa. Siinä on keskitytty näihin EU Pilot-menettelyihin. Silloin kun tarkastus tehtiin viime vuoden lopulla, komissiolla oli 80 EU Pilot-menettelyä avoinna tästä palveludirektiivistä. Tämä osoittaa, että 80 EU-pilot-menettelyä ja yksi tapaus tuomioistuimessa. Me olemme jäsenvaltioiden kanssa pystyneet jo alkuvaiheessa ratkaisemaan lukuisia tapauksia. Meille on selvää, että EU-pilot-menettely avaa vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa ja jäsenvaltiot hyväksyvät EU-pilot-järjestelyn, sitoutuvat siihen toimielin näkökulmasta katsomme, että jos yhtäkkiä kaikki nämä tapaukset sitten julkaistaisiin, se voisi aiheuttaa ongelmia. Kenties jäsenvaltiot eivät olisi niinkään innokkaita enää käsittelemään asiaa tällä tavalla komission kanssa, vaan hyökkäyksiä sitten tapahtuisi. Sen takia meillä on varauksia sen suhteen, että pitäisikö nämä eriytetyt tiedot aina julkaista. Olemme kirjoittaneet EU-pilot-järjestelyn sen mukaisesti, mikä direktiivissä on ja mitä löytyy myös palveludirektiivin täytäntöönpanon käsikirjasta. Se on meillä ollut tässä työmme pohjana. Tiedot voivat olla muille jäsenvaltioille tärkeitä ja nämä tiedot toki julkaistaan sen halusin kommentoida suosituksesta numero seitsemän, eli EU Pilot-järjestelyjen tietojen julkaiseminen. Se voisi olla ongelmallinen välineen käytön kannalta. Kiitos. Thank you again, I think. Kiitos vielä kerran tilintarkastustuomioistuimen tekemästä työstä. Kommentit olivat pääosin myönteisiä. Tämä oli ainoa kommentti, jonka halusin esittää. Merci beaucoup. Eh bien, écoute... Kiitos. Kenties haluatte vielä kommentoida komissiolle, jollei, niin katsomme, että eh, tämä aihe on käsitelty. Olisiko teillä vielä kommentoitavaa? Mm, no, nothing to the commission, but I forgot to Ei mitään komissiolle, mutta kommentti näistä maankohtaisista suosituksista. Tässä olemme kirjoittaneet, että vielä emme ole päässeet tässä oikein eteenpäin, mutta nyt meillä on talouspolitiikan ohjausjakso siinäkin katsotaan maakohtaisia suosituksia. Nous allons le lire tout à fait attentivement. Luemme tämä varmasti huolellisesti. Minä omalta osaltani katson, että on hyvä, että tilintarkastustuomioistuin on tällä tavalla mukana sekä säätöjen noudattamisen näkökulmasta valvomassa tilannetta ja antamassa myös neuvoja, suosituksia siitä, miten päätöksiä tehdään ja niitä noudatetaan. Kiitos molemmille tilintarkastustuomioistuimen edustajille. Mielenkiintoinen aihe ja tätä aihetta me jatkossakin seuraamme huolellisesti. Bien. Donc, euh, nous avons maintenant un... No niin, siirrymme seuraavaan tärkeään kohtaan esityslistalla. Aiheena on esteettömyys. Kun ajattelemme lainsäädännön lähentämistä jäsenvaltioissa, esteettömyysvaatimusten osalta silloin, kun kyse on tuotteista ja palveluista. Tässä tekstissä minä olen esittelijä. Tänään käytämme kokouksestamme aikaa arvioidaksamme vaikutusarviota. Vaikutusarvio on tehty komissiossa ja ensimmäisessä keskustelussa tästä tekstistä ja vaikutuksesta monet kollegat esittivät kysymyksiä nimenomaan esittivät kysymyksiä tästä vaikutusarviosta, sen eh, iästä, sen mm, suoritustavoista ja Euroopan parlamentin tutkimusyksikkö otti tehtäväkseen perehtyä tähän vaikutusarvioon ja tehdä siitä tutkimuksen. Näin välittömästi annamme puheenvuoron tutkimusyksikölle. Etsin tässä nyt nimeä vielä, kukahan sieltä on paikalla. Nimi varmasti löytyy, pieni hetki. Nyt on vähän vaikea lukea näillä Romania Rovamaniaki. Siellä on kaksi edustajaa paikalla. Saatte puheenvuoroa, voitte esitellä tämän oman tutkimuksenne vaikutusarviosta. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos, että kutsutte meidät tänne esittelemään tätä vaikutusten arviointia, joka liittyy esteettömyys ehdotusta. Nyt haluaisin muistuttaa siitä, että alun perin komission arvioinnissa haluttiin katsoa vaikutusten arvioinnin laatua paremman sääntelyn sääntöjen puitteissa. Tässä ei katsota niinkään ehdotuksen sisältöä tai kyseenalaisteta tehtyjä poliittisia valintoja. Me pyrimme tukemaan parlamentin valiokuntia analysoimalla sitä, että onko tarjottu tieto vaikutusten arvioinnissa vakaata ja onko siitä hyötyä jäsenvaltioille. Kun katsotaan tätä tiettyä vaikutusten arviointia, joka koskee lainsäädäntöä, tässä noudatimme aika pitkälti alkuperäisen kertomuksen rakennetta ja keskityn viiteen asiaan. Ensinnäkin meistä syy vaikutusten arvioinnin taustalla on keskeinen. Tässä on paljon yksityiskohtia, joita katsotaan ja liittyen siihen, minkälaisia toimia tarvitaan, jotta voidaan estää se, että palveluiden ja hyödykkeiden tarjonnassa ei synny pirstaloitumista esteettömyyskysymyksissä. Sanotaan myös, että YK maailmansopimuksen täytäntöön astuessa pirstaloituminen lisääntyisi, ja tässä on useita esimerkkejä sekä varsinaisessa tekstissä että liitteissä liittyen nykylainsäädäntöön vuoteen 2020 mennessä siitä, minkälaisia asioita tämä kattaa. Metodologiaa näiden palveluiden ja hyödykkeiden valitsemiseen on selitetty tässä pääosiossa vaikutusten arvioinnissa sekä tietyissä liitteissä. Tässä esitetään tiettyjä olettamuksia, joiden kautta esimerkiksi katsotaan, minkälaisia kustannuksia estettömyyden toteuttamiseksi syntyy yrityksille. Katsotaan markkinoiden pirstaloitumista. Totta kai se, että komissio pyrkii toimimaan kattavasti, on sinänsä hyvä asia, mutta yksityiskohtaisuus ja nämä lukuisat esimerkit vaikuttavat meistä siihen, kuinka selkeä tai epäselvä tämä koko esitys on. Teksti on yli 350 sivuinen, eikä tietoa ollut aina helppo löytää tai ymmärtää. Esimerkiksi metodologia, jota käytettiin siinä, kun arvioitiin tiettyjen jäsenvaltioiden määrää erilaisten esteettömyyteen liittyvien vaatimusten osalta ei ollut selkeä. Meistä tämä vaikutusten arviointi olisi ollut vahvempi, jos siinä olisi katsottu selkeämmin sitä, miten pirstaloituminen vaikuttaa sisämarkkinoihin ja olisi katsottu, kuinka moniin yrityksiin tällainen pirstaloituminen todella vaikuttaa. Myös pirstaloitumisen ja YK yleisopimuksen täytäntöönpanon välinenkin, ja sen tutkiminen olisi ollut hyvä asia. Tähän komission vaikutusten arviointilautakunta myös puuttui. Tässä kuitenkin vaikutusten arviointi on vakaa, kun katsotaan tavoitteita ja vammaisia kuluttajina. Tässä peräänkuulutetaan EUn toimia alalla. Otetaan huomioon suhteellisuusperiaate ja toissijaisuusperiaatteet. Nämä tuodaan selkeästi esille vaikutusten arvioinnin oikeissa osissa. Ja vaikutusten arvioinnissa suhteellisuudella oli merkittävä rooli. Tässä oli myös tiettyjä turvalausekkeita pk-yritykselle, jotta voidaan varmistaa se, että tämän aloitteen täytäntöpano ei tuo niille liian suurta taakkaa. Ja vielä lopuksi uskomme, että vaikutusten arvioinnissa olisi voitu katsoa hieman tarkemmin sitä, miten pk-yritykset kokevat tätä suhteettomuutta käytännössä. kun katsotaan sitä, että ei lähdettäisi toimiin, komissio on pohtinut tässä esimerkiksi sitä, että ei tulisi toimia tai sitten, että olisi asetus tai direktiivi, jota alettaisiin soveltaa välittömästi kaikissa jäsenvaltioissa. On selvää, että komissio pitää direktiiviä parhaana vaihtoehtona ei kuitenkaan aseta toista direktiiviskenaariota toisen edelle, jos katsotaan selkeästi sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Meistä näiden, näiden kahden direktiivivaihtoehdon kuvaus on aika selkeä. Ehkäpä tähän olisi voitu antaa enemmän tietoa siitä, miten se merkintä merkintää voitaisiin käyttää tällä alalla niin, että voidaan kuitenkin välttyä hämmennykseltä ja sekannukselta muiden CE-merkintöjen osalta. Tässä arvioinnissa hyvin paljon katsotaan taloudellista puolta, ehkäpä sosiaalisten ja ympäristökysymysten kustannuksella mutta tätä voitiin ehkä jo odottaa, koska tässä ehdotuksessa keskityttiin pitkälti sisämarkkinoihin. Komissio on selkeästi pyrkinyt tuomaan määrällisesti paljon tietoa ja arvioinut eri poliittisten ehdotusten mahdollisissa mukanaan tuomia säästöjä. On arvioitu sitä, miten, minkälaisia kustannuksia esteettömyystietojen julkaiseminen liittyy. Tässä puhutaan 18 eurosta per tunti. neljä ja 1440 euroa olivat nämä kustannukset, joita arvioitiin kahdessa vaihtoehdossa – Vaikutusten arvioinnissa katsotaan hyvin tarkkaan vaikutuksia pk-yrityksiin. Ja tässä oli tällainen pk-yrityspaneelitutkimus. Arviointi ei kuitenkaan kaata kaikkea. Taloudellinen analyysi keskittyy hyvin pitkälti säästöihin ja meistä olisi ehkä ollut hyödyllistä arvioida sitä, kuinka paljon kustannuksia yrityksille ja jäsenvaltioille olisi ollut uusien esteettömyyssääntöjen hyväksymisestä silloin, kun niillä olisi ollut jo tähän liittyviä sääntöjä. Ja tähän komissio jo puuttui vuonna 2013. Tähän liittyvät tutkimukset tuntuvat olevan aika vanhoja. Suurin osa niistä on jo ajalta ennen vuotta 2010. Deloitte-tutkimus perustuu vuoden 2011 markkinatietoihin ja vammaisasiantuntijaverkostoon usein siterattu tutkimus on vuodelta 2012. Olisi hyvä tietää, Tarkistettiinko tietoa millään tavalla, ottaen huomioon, että aloitteen palvelut ja hyödykkeet hyvin pitkälti liittyvät digitaalialaan. Vaikutusten arvioinnissa osoitetaan, että komissio on käynyt laajaa julkista kuulemista kahdeksan viikon aikana Tämä tapahtui hyvin menestyksekkäästi. Vastauksia tuli 821. Komissio myös tapasi toimitusjohtaja ja teki eurobarometritutkimuksen puhelimitse yli 25 000 puhelinhaastattelua toteutettiin sidosryhmät ovat varsin hyvin edustettuina, varsinkin ongelman määrittelykysymyksissä, kuitenkin niin, että ne on luokiteltu tietyllä tavalla. Tässä kuitenkin vammaisten näkökulmat olisivat voineet tulla, tulla paremmin edustetuiksi. Ja kun katsotaan tätä lopullista prioriteettiluetteloa, luetteloa, se hyvin pitkälti muotoutui sidosryhmien näkemysten mukaan. Sitten kun katsotaan lainsäädäntöehdotuksen ja vaikutusten arvioiden johdonmukaisuutta, voitaisiin sanoa, että vaikutusten arviointi on johdonmukainen. Tässä ollaan valitsevassa direktiiviä Kuitenkin meistä tuntuu siltä, että sairaalapalvelut, jotka ovat tässä lopullisessa luettelossa, eivät näy kuitenkaan lainsäädäntöehdotuksessa ja jäsenvaltiot voivat ottaa ne mukaan vapaaehtoisesti, vaikka vaikutusten arvioidessa todettiin, että nämä palvelut pitäisi kattaa vaikutusten arvioidessa. Meistä Vaikutusten arvioinnissa on useita vahvuuksia. Pyritään olemaan avoimia, käytiin laajaa julkista kuulemista ja ongelmat on määritelty johdonmukaisesti ja samoin on katsottu johdonmukaisia tavoitteita ja toimintamahdollisuuksia, mutta joitakin kysymyksiä olisi voitu selkeyttää. Pitää muistaa, että tässä käytettiin hieman vanhetunutta tietoa, keskityttiin pitkälti säästöjen arvioimiseen. Ehkäpä sitten vielä oltaisiin voitu katsoa sitä, miten CE-merkintä ja muuta se toimivat käytännössä. Me olemme käytettävissänne jatkossakin, jos haluatte lisää tietoa tästä vielä syvällisempää analyysiä komission vaikutusten arvioinnista tai lisää arvosta tai siitä, kun lähdetään arvioimaan merkittäviä muutoksia tähän ehdotukseen. Kiitos. Kiitos. Vahvistan heti, että kyllä me teitä tarvitsemme työtä Kyllä saatte tehtäväksenne. Olen tyytyväinen, että tätä itse ehdotitte. Puheenvuoron saa välittömästi komissio, jotta se voi reagoida teidän puheenvuoronne pohjalta. Ja tämän jälkeen minä itse esitän muutaman kysymyksen. Ja kollegat niin ikään. Alors, euh, je vais passer la parole à madame. Puheenvuoron saa Emmanuel Grange. Hän on komission edustajana paikalla, olkaa hyvä. Merci, c'est Manuela Gilling. Mais Voilà. Excusez-moi. Euh, Manuela Gieling on nimeni. Puheenjohtaja pahoittelee nimisekannusta. Thank you, thank you for, uh, this, uh... Kiitos tästä yhteenvedosta vaikutusarvion osalta. Kenties voisin palata joihin kysymyksiin, jotka mainitsitte, ja hieman tarjota lisäselkeytystä komission kannoista. Mainitsitte CE-merkinnät ja tiedon parantamisen kuluttajien suuntaan. CE-merkintä on tarkoitettu osoittamaan vaatimusten mukaisuutta tiettyjen sääntöjen osalta. Sen takia kuluttajille tarjottava tieto ei välity CE-merkinnän avulla, vaan kyse on esteettömyysvaatimuksesta. Ja siitä, että käytetään tässä yhtä ulottuvuutta esteettömyysvaatimusten osalta. No sitten kustannukset ja säännöt, äh, säästöt. Ja siitä, miten tämä liittyy UNCRPD-sopimukseen. EU- jäsenvaltiot ovat äh, sitoutuneet yleissopimuksen pohjalta – velvoitteisiin, jotka tarkoittavat kustannuksia. Yleissopimushan toteaa, että jäsenvaltioiden on parannettava esteettömyyttä ja tämä tuo mukanaan kustannuksia. Tämä laki mahdollistaa säästöt niin, että määritellään tiettyjä esteettömyysvaatimuksia, joita noudatetaan koko unionissa. Ja näin helpotetaan rajat ylittävää kauppaa silloin, kun kyse on palveluista ja tuotteista. Sen takia puhumme säästöistä, emmekä niinkään kustannuksesta. No sitten suhteeton taakka. Miten me sitten käsittelemme suhteetonta taakkaa? Tämän me olemme varsin selkeästi todenneet itse säädöksessä. No sitten rakennettu ympäristö ja miksi asuntopalvelut ovat mukana vaikutusarviossa, mutta ei itse ehdotuksessa. Kun perehdyimme suhteellisuuteen ja toissijaisuuteen, niin ajattelimme, että nämä kaksi seikkaa eivät olisi mukana. Rakennettu ympäristö on mukana säädöksessä, mutta jäsenvaltiot voivat valita, haluatko ne ottaa mukaan rakennetun ympäristön, vaikka eivät. Ja sitten asuntopalvelut eivät ole mukana, koska arvioimme, että pk-yritykset olisivat ensi kädessä vastuussa asuntopalveluista ja niille tulisi tästä järjestelystä hyvin kallis. Lisäksi täytyy muistaa, että vaikutusarvionhan ei, täy, ei tarvitse olla yksi yhteen lainsäädäntöehdotuksen kanssa. Ja tässä olemme arvioineet laajemmin tilannetta kuin mitä lainsäädäntöehdotuksen sitten on varsinaisesti päätynyt. Tarkistan vielä, unohtuiko jotakin. No sitten vanhentuneet tiedot. Olemme käyttäneet niitä tietoja, joita käytettävissä on. Parlamentin kollega mainitsi, että on käytetty myös julkista kuulemista laajalti. Olemme järjestäneet monia kokouksia toimitusjohtajien, järjestöjen edustajien kanssa niin, että saisimme päivitettyä tietoa. Sitten kun ajattelemme tuotteiden ja palveluiden tyyppiä, tässäkin muotoilu on varsin tarkkaan mietitty, jotta voimme ottaa huomioon sen, että tekniikka kehittyy. Molemmat konseptit ovat tässä mukana, jotta voimme varmistaa sen, että määritelmä sisältää palvelut ja palvelutkin voivat kehittyä ajan mittaan niin, että ei käy niin, että määritelmät sitten vanhenevat. Luulen, että olen nyt vastannut esille nousseisiin huoliin. Jos muita kysymyksiä vielä on, niin mielelläni niihinkin vastaan. Merci bien. Kiitos. Minä olen esittelijä, esitän omat kysymykseni loppuun, mutta meillä on täällä myös varjoesittelijä paikalla ST-ryhmästä. Olkaa hyvä. Děkuji za slovo eh, i za eh, obě vyjádření. Kiitos Molly kummallekin puhujalle. Vaikutusten arviointi ei välttämättä aina kuulu meidän valiokuntamme tehtäviin, mutta se mitä esittelijä sanoi on myös totta. Eli että ensimmäisen keskustelun aikana monissa kysymyksissä viitattiin vaikutusten arviointiin, joten on hienoa, että saimme nyt näitä tietoja. Ja olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä sanottiin. Useinkaan ei ole helppoa saada selvää vaikutusten arvioinnista ja kaikista komission te- tekemistä ehdotuksista. Ja siinä mielessä analyysi, jonka kuulimme, on hyödyllinen. Toisaalta ymmärrän myös sen, että kaikkia ei voida laskea määrällisesti, vaikka komissio näin yrittääkin tehdä, se on sen tehtävä. Mutta kuten sanoin, pitkälti olen yhtä mieltä siitä, mitä sanottiin. Vaikutusten arvioinnin analyysi on pitkälti hyvin taloudellinen – eikä tässä katsota niinkään vaikutuksia yhteiskuntaan, mikä kuitenkin on tässä ehdotuksessa keskeistä. Minä puhun nyt, nyt SD-ryhmän nimissä. Me haluaisimme, että sisämarkkinoita tarkastellaan kattavasti ja haluaisimme taata sisämarkkinoiden oikeudenmukaisemman toiminnan. Ja siksi on keskeistä taata pääsy joihinkin keskeisiin palveluihin, jota kaikki kansalaiset todella pääsevät täysin osaksi yhteiskuntaa. Syntesissä, jonka kuulimme, muistutettiin, että Euroopan parlamentti pyysi komissiolta kunnianhimoista tämän alan ehdotusta. Parlamentti pyysi esimerkiksi sitä, että tähän otettaisiin mukaan ehdotus, joka koskee sitä, että kaikki kansalaiset voivat saada palveluita. Ehdotuksella pyritään myös varmistamaan se, että jäsenvaltiot todella kunnioittavat myös velvoitteita, joita on YK vammaisyleissopimuksessa esteettömyyden osalta. Huomasin tässä myös sen, että Vaikutusten arvioinnissa ei riittävällä tavalla oteta huomioon niitä henkilöitä, joihin tämä ehdotus kohdistuu. Eli tämä on äärimmäisen tärkeää, että vammaiset saadaan todella mukaan. Esimerkiksi vammaisjärjestöt pitää saada paremmin mukaan. Ja on hienoa, että eurooppalaisten vammaisten foorumi, European Disability Forum – joka tekee yhteistyötä tuhansien ihmisten kanssa, suhtautuu tähän ehdotuksen myönteisesti. Parlamentti ja sen vammaisinterryhmä varmasti lähtevät myös mukaan töihin, työhön. Haluaisin esittää vielä kommentin. Meidän täytyy todella aloittaa keskustelu siitä, että ehdotettuihin tavoitteisiin todella päästään. Olen SET-ryhmän varjoesittelijä ja olen valmis keskustelemaan yksityiskohdista, jotta saadaan aikaan lainsäädäntöä, joka takaa todella sen, että kaikki EUn kansalaiset, olivat he vammaisia tai ei, voivat saada käytännössä kaikki palvelut. Ja odotan yhteistyötä muiden työssä mukana olevien kanssa. Kiitos. CPPn e varjoesittelijä paikalla, mutta Arja Schwab käyttää puheenvuoron. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että varjoesittelijämme Sabine Ferhajen ei päässyt tänään paikalle. Hän joutui yllättäen kulttuurivaliokunnan koordinaattoreiden kokoukseen ja hän pyysikin minua esittelemään vaikutusanalyysiin liittyen kolme kysymystä. Hän, kuten monet muutkin, viittaa vanhentuneeseen äh, informaation. Analyysihän perustuu tietoihin vuosilta 2011 ja 2012, ja edustaja Ferhajen pyytääkin, että tieto pohjaa päivitetään. Toisaalta, herra puheenjohtaja, kollega Ferhajen olisi tyytyväinen, jos meillä oli käytössä myöskin taloudellinen kustannushyötyanalyysi. Se kiinnostaisi erityisesti pk-yrityksiä, sillä tällainen muutos tarkoittaa melkoista taakkaa, suurempaa taakkaa pk-yrityksille. Ja tähän liittyen kollega Ferhajen pyytää tarkennusta. Ja sitten vielä kollega Ferhajen ei ole varma sen suhteen, että CE-merkin käyttö olisi oikea lähestymistapa. Tämä saattaa aiheuttaa sekaannusta kuluteen keskuudessa, sillä CE-merkkihän tar- liittyy tuoteturvallisuuteen eikä esteettömyyteen, joten siksipä tähän asiaan pitäisi vielä kerran paneutua. Oikeastaan kollega Ferhajenin asiat ovat täten tulleet mainittua, ja hän tulee varmastikin seuraamaan jatkokeskusteluja tarkkana. Kiitoksia. Si, Andreas. Kiitos Andreas. Catherine. Thank you uh, to our chair and... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos toistaiseksi puheenvuoron käyttäneille. Muistutetaanpa mieleen, mikä tarkoitus tällä kaikella on. Täytyy ajatella ensinnäkin YK yleissopimusta. Yleissopimuksen tarkoitus on edistää, suojella ja varmistaa, että kaikki ihmisoikeudet toteutuvat ja perusvapaudet toteutuvat myös kaikkien vammaisten osalta ja kunnioittaa ihmisten arvokkuutta vammaisilla, mukaan luettuna ne, joilla on henkisiä, ruumiillisia tai aistiesteitä, voivat joutua kokemaan esteitä osallistumiselle yhteis- Kunnassa täysiarvoisina jäseninä verrattuna muihin. Tämä on tarkoitus tämän hankkeella. Tiedän, että jos, katsovat, jos katsotaan tätä asiaa talouden näkökulmasta, niin tilanne on aika lailla ongelmallinen. Kollega totesi, että asia täytyy nähdä myös yhteiskunnallisessa valossa. Kun ajattelemme, että 14 prosenttia Euroopan unionin väestöstä on jollakin tavalla vammaista, esteellistä. Kyse on valtavasta määrästä kansalaisia. Meillä todella on tehtävä. Meidän täytyy varmistaa, että esteettömyys toteutuu. Sitähän pidetään monesti itsestään selvänä. No sitten tietojen keruu. Onko kenties muita tietoja saatavilla? Minä en oikeastaan sellaisia löytänyt. Eli ilmeisesti nämä tiedot ovat kaikista tuoreimpia tietoja. Tietojen keruu on tavallaan väärän tyyppinen argumentti. Tiedot ovat olemassa ja niiden pohjalta nyt tulisi toimia. No sitten osallistavuus. Mikä kustannus siitä aiheutuu, jos ei tätä huomioida? Mainitsitte kustannukset. Mitä tapahtuu, jos ei, emme tee mitään näiden miljoonien ihmisten eh, huomioimiseksi? Haluaisinkin pyytää sihteeristöä, että kutsuisimme vammaisryhmien edustajia vieraaksi puhumaan aiheen tärkeydestä. Muutoin käy niin, että kuuntelemme vain tiettyä näkökulmaa tässä argumentissa. No sitten digitaalisuus. Web-sivut, internetsivut tässä nousivat esille. Me tiedämme myös sovellukset, jotka niin ikään on mainittu. Joka kahdeksas minuutti, joka seitsemäs minuutti internetissä käytetään sovelluksen parissa. Me tiedämme, että sovellusala kasvaa jatkuvasti vuosi vuodelta. Miten varmistamme, että myös vammaiset ovat tässä mukana, eivätkä ulkopuolelle? Julkiset palvelut myös entistä enemmän mm, toimivat sovellusten avulla. Olin viime viikolla mukana kansalaistapahtumassa emme halua, että 45 miljoonaa ihmistä jää äh, esteettömyyden ulkopuolelle. Kuitenkin tämä alakin on niin oleellinen demokratian toimimisen kannalta. Meillä on valtava potentiaali tämän lainsäädännön osalta, jos se saadaan kuntoon, mutta on palattava siihen, mihin me pyrimme kaikella tällä, niin että myös vammaisia kohdellaan tasa-arvoisesti kautta unionin. Kiitos. Merci Catherine. Kiitos Catherine. Ja vielä muutama henkilökohtainen kommentti minun osaltani. Muistutan, että tänä iltana käsittelemme aivan täsmällistä osuutta tästä prosessista. Nimenomaan käsittelemme vaikutusarviota ja sen tutkintaa tutkimusyksikössä parlamentissa. Tämänpäiväinen toiminta-alamme on nimenomaan tässä. Kollegat ja tekin tutkimusyksiköstä huomautitte äh, asian kuuluvia kommentteja sen suhteen, mitä tälle vaikutusarviolle tulisi tehdä. Lähestyisin asiaa hieman toisella tavalla, jotta voin huomioida myös oman roolini esittelijänä. Komission tulisi vaikutusarvotaan ikään kuin äh, rikastaa kaikella tällä keskustelulla, että nyt tässä käymme. Ensinnäkin soveltamisala. Ala. Osittain te vastasitte tähän. Kyse on suhteellisuuden noudattamisesta, rakennettu ympäristö ja esimerkiksi hotelli- ja ravintola ravitsemissa majoitus- ja elämystoimialat eivät tässä välttämättä ole mukana. Eli tätä, tästä alasta on ensinnäkin keskusteltava. Vaikutusarviossa ikävä on se, että me toki ymmärrämme suhteellisuusperiaatteen noudattamisen, mutta emme näe, että sitä sovellettaisiin eh, täsmällisesti niillä aloilla, jotka poistetaan soveltamisalasta. Ja nämä alat on poistettu, koska siellä suhteellisuus kenties voisi toimia hyvin rankaisevasti. Syntyy kenties sellainen vaikutelma, että tämä arvio on komissiossa tehty ikään kuin jälkikäteen ex post. No sitten kuulemiset ja laajat kuulemiset, kun kansalaisia on kuultu eri tavoin, mukaan luettuna eurobarometritutkimus. Hieman minua häiritsee tässä se, että ei ole eksplisiittisesti mainittu kansalaisten näkökulma silloin, kun kyse on itse vammaisista. Miten vammaiset ottavat kantaa, muotoilevat kannanottonsa silloin, kun eurobarometrissä esitetään kysymyksiä ja kun Euroopan kansalaiset asettavat tietyt alat hierarkiaan sen suhteen, kuinka tärkeää esteettömyys näillä aloilla on. Silloin kun ajattelemme vammaisia, on tärkeää, että hekin voivat tämän kannanoton esittää. Olen varma, että komissio on ottanut tavalla tai toisella huomioon kansalaisten näkökulman silloin, kun he ovat vammaisia, joko niin, että järjestöjä on kuultu, tai yksittäisiä henkilöitä ja heidän kannanottojaan on kuultu. Emme kuitenkaan näe täsmällisesti, mitkä ovat tässä vaikutusarviossa ne täsmälliset seikat, ja myöskään komission ehdotusten osalta, mitkä ovat ne suositukset, Eh, joihin vaikutus on kohdistunut silloin, kun on huomioitu nimenomaan vammaisten näkökulma. Ensimmäisissä IMKO-valiokunnan kokouksissamme havaitsimme, että eh, tällä hetkellä vammaiset hyvin laajasti kokevat nämä vaikutukset. Ja voi olla, että me kaikki jossakin vaiheessa joudumme tähän tilanteeseen. Ajattelen tässä joko vammaisuutta sinällään, taikka sitten toiminnallisia rajoitteita jossakin muodossa. Sitten PK-yritys. Näkökulma on valiokunnallemme äärimmäisen tärkeä ja myös strateginen, kun ajattelemme aloitteen, lainsäädäntöaloitteen pyrkimystä. Kyse on myös pk-yritysten markkinoista, niin että PK-yritykset voivat päästä eurooppalaisille markkinoille, eikä pelkästään kansallisille markkinoille. Näin myös PK-yritysten jatkokehitys mahdollistuu. On ikävää, että vaikutusarviossa ei ole analysoitu aivan erityisesti PK-yritysten kohtaloa. Direktiivin työstämisessä ja tapaamisissa. On aivan totta, että myös talouden toimijoita on tavattava. Olen vakuuttunut siitä, että on huomioitava erityisesti pk-yritysten tilanne ja on toimittava jopa aloitteellisesti siihen suuntaan. Tietyt pk-yritykset ovat tottuneet siihen, että markkinat ovat aika lailla paikalliset markkinat ja tämän aloitteen tulee olla sellainen, joka mahdollistaa niille, jotka haluavat päästä eteenpäin tämän direktiivin avulla. Ja äh, ettei sitten kävisi niin, että joudutaan ikään kuin umpikujaan. No sitten tämä CE-merkintä. Täytyy tunnustaa, että en oikein hyvin ymmärrä tätä seikkaa. CE-merkintä ei ole kuluttajien tiedossa. He eivät oikein ymmärrä, mistä on kyse. Niitähän on oikeastaan kolmenlaisia. Suurin osa kuluttajista ymmärtää tämän merkinnän niin, että valmistettu Euroopassa. Ei se välttämättä tarkoita sitä, että eurooppalaisia turvallisuusvaatimuksia noudatettaisiin, vaan pikemminkin se tarkoittaa valmistettu Euroopassa. Ja nyt sitten haluttaisiin laajentaa tämä merkitys siihen, että myös esteettömyysvaatimukset täytetään. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko koko CE-merkintä täytyy tässä romuttaa ja ottaa uusiksi. Se ei varmaankaan ole tämän direktiivin tarkoitus, mutta täytyy kyllä ymmärtää tämä epäselvyys, ambiguiteetti merkinnän osalta. Täytyisi ymmärtää, mitä komissio tässä oikein yrittää tehdä. Varmasti parlamentin keskusteluissa sitten pohdimme sitä, tarvittaisiinko CE-merkintä jonkinlainen lisälogo, joku pieni merkki, joka toteaisi, että myös esteettömyysvaatimukset on huomioitu. Eli kyse on sääntöjen turvallisuusvaatimusten noudattamisesta ja myös laajemmasta esteettömyysvaatimusten huomioimisesta. Kollegoiden täytyy ottaa kantaa tähän CE-merkintään ja niin myös komission täytyy siihen ottaa kantaa. Jos annamme CE-merkinnälle lisää merkityksen, niin sitten vaarana on se, että tämä merkintä viedään myös muille aloille, muihin aiheisiin. Haluaisin päättää vielä mainitsemalla seikan, joka jo nousi esille, mutta joka minusta näyttäisi pääasialle, eh, nimittäin tietojen ikä. Kuinka vanhoja tiedot ovat? Me tiedämme, että tietojen ikä liittyy niihin hyvin pitkiin määräaikoihin, joita noudatetaan. Komissio tarvitsee tietyn ajan siitä, kun teksti laaditaan ja siihen, kun se tulee tähän vaiheeseen. Kun keskitytymme uuteen tekniikkaan, ja tämä direktiivikin keskittyy uuteen tekniikkaan, niin emme voi tyytyä neljä vuotta vanhoihin tietoihin. Haluaisin selittää, miksi näin on. Jos ajatellaan vaikkapa älypuhelimia, älypuhelimet ovat tämän direktiivin keskiössä. Älypuhelimet eivät ole enää samanlaisia kuin neljä vuotta sitten neljä vuotta sitten tehtiin jotakin älypuhelimilla ja tänään, tänä päivänä niillä tehdään aivan muitakin asioita. Direktiivin elinkaari on vaatinut aikaa, eli nyt älypuhelimella tehdään aivan uuden tyyppisiä asioita. On hyvin vaikeaa ennakoida sitä, mitä älypuhelimilla jatkossa tehdään, mutta pelkäänpä, että joku sen vuoden kuluttua joudumme maksamaan laskun näistä viiveistä. Ensinnäkin tutkimus, joka meillä nyt on käytössä, ja toinen viive eh, on sitten se ajanjakso, joka on tämän hetken ja toisaalta direktiivin voimanastumisen välillä. Emme voi hyväksyä neljän vuoden viivettä. Tässä voi käydä sitten käytännössä niin, että viive onkin kahdeksan vuotta. Minä voisin hyvin ehdottaa sitä, että pyytäisimme tutkimusyksiköltä parlamentissa sitä, että todella perehdyttäisiin siihen, onko heidän mukaansa mahdollista ajatella, että olisi jonkinlainen päivitys näiden tietojen osalta. En tietenkään sano, että teidän tulisi tietoja päivittää, mutta voisitte vastata kysymykseen, olisiko mahdollista varsin tiukassa aikataulussa saada jonkinlainen metodologia, joka mahdollistaisi sen, että ei lähdettäisi siitä tilanteesta, jo lähtökohtaisesti tiedot ovat neljän vuoden takaa. Tämähän olisi kyllä jatkon kannalta suuri este. Ja tämä sitten aiheuttaisi lisäviiveitä tekstin etenemisessä. Tämä minä itse halusin sanoa. Meillä on vielä hieman aikaa käytössämme, jos Euroopan komissio haluaa reagoida vielä toisemman kerran siihen, mitä olemme sanoneet. Mielelläni annan komissiolle puheenvuoron. Pahoittelen erehdystä nimenne osalta. Muistiinpanoissa oli aivan toinen nimi. Pahoittelen vielä kerran tätä me Oikein paljon kiitoksia tästä toisestakin puheenvuoron mahdollisuudesta. Niin ihan lyhyesti seuraava. Täällä kysyttiin ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista. Tämä asia löytyy vaikutusanalyysistä, mitä tulee sosiaaliseen vaikutukseen. Sen suhteen tulokset ovat positiiviset, hyvinkin pos- positiiviset ja ympäristövaikutukset aika lailla vähäpätöiset, näin tässä sanotaan. Ja sitten tämä sosiaalinen kysymys. Sitä sanottiin, että sitä ei ole riittävästi korostettu. YK on yleissopimuksessahan tätä asiaa kylläkin puidaan. Kyse on siitä, että meillä on olemassa mahdollisuus estettömien palveluiden tuotteiden rätylittävälle liikkuvuudelle. Kuluttajat, joilla on toiminnallisia rajoitteita, vammaiset ja muut siis – kaikki hyötyisivät siitä, että tuotteiden ja palveluiden kirjo olisi suurempi, laatu olisi parempi ja hinnat kohtuullisemmat. Eli tässä on selkeä tavoite vammaisten ja toiminnallisesti rajoitteellisten ihmisten tilanteeseen. Mutta kolmanneksi taas tähän kustannushyötyanalyysiin pk-yrityksistä puhuttaessa. Tämä asia viitataan liiteen kaksi sivulla 178 vaikutusanalyysissä. Vaikutusanalyysissä huomioidaan myöskin se, että jos yritykset ovat jo säännelleet toimintaansa, niin sitten ikään kuin simuloidaan tilannetta, vertaillaan eroa niiden yritysten osalta, jotka ovat tätä sääntelyä harjoittaneet ja niiden osalta, jotka eivät sitä ole tehneet. Ja mitä tulee tietoihin, niin kuten sanottu, me olemme käyttäneet käytettävissä olevaa tietoa, me olemme keskustelleet vammaisjärjestöjen, EDFn, kansalaisjärjestöjen kanssa asiasta. Vammaisasioita käsittelevän korkean työryhmän edustajien kanssa on keskusteltu. Tietoa on käytetty laskentaperusteena arvioitaessa, miltä tilanne voisi näyttää vuonna 2020. Tilanne näyttää siltä, että tämänhetkinen sirpaloituminen sisämarkkinoilla laajenee ja pahenee yleissopimuksen soveltamisen myötä, joten nyt on ryhdyttävä pikaisesti vastatoimenpiteisiin. Ja sitten tähän määritelmäkysymykseen, ovatko ne edelleenkin ajan tasalla. Mitä älypuhelimiin tulee, täällähän todetaan, että kuluttajien käyttölaitteet puhelinpalveluiden käytet, käyttämiseksi. Tämä kuulostaa monimutkikkaalta, mutta tarkoituksena on varmistaa, että nykypäivän älypuhelin huomioidaan myöskin tässä määritelmässä kahden tai viidenkin vuoden päästä. Eli tähän lähestymistapaan olemme päätyneet. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos. Me palaamme tähän aiheeseen, koska aikataulutus on sellainen, että syyskuussa käymme asiasta näkemysten vaihdon ja mietintöluonnos, jonka toimitan, on ohjelmoitu lokakuun alkuun. Aihe sitten saatetaan valmiiksi tarkistusten osalta marraskuussa – ja sitten Nimko tämän jälkeen äänestää. Kiitos. Tämä oli viimeinen kohta esityslistallamme. Onko muita asioita? Täytyy vain sopia äh, jatkosta. Tehän tiedätte tämän jo. Seuraava kokouksemme on 13. kesäkuuta iltapäivällä ja 14. kesäkuuta aamulla ja iltapäivällä. No, normaaliin tavanomaiseen aikaan. Mukavaa päivänjatkoa.